Good morning. Good morning. Dear colleagues, this early time. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Näin aikaisin aamulla nyt aloittelemme. Me olemme live-valiokunnan istunnossa. Ensimmäisenä kohtana on esityslistan hyväksyminen, joka on siis teille jaettu. Jos kukaan ei sitä vastalauseita, etenemme kohtaan kaksi. Kyseessä ovat puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla ei ole tällä kertaa, tällä kertaa mitään ilmoitettavaa. Voimme mennä suoraan pöytäkirjan hyväksymiseen. Sopivatko ne? Niistä on jo keskusteltu aikaisemmin. Ja kun kukaan ei esitä minkäänlaisia vastalauseita nytkään, niin menemme suoraan kohtaan neljä. Kyseessä on Euroopan unionin perusoikeusvirasto, sen vuosikertomus 2010. Tämän asian esittelee henkilö, joka on vastuussa perusoikeusvirastosta, Morten Jerum. Tervetuloa tänne herra Kerum. Tervetuloa kertomaan vuosikertomuksesta vuodelle 2010. Sen on virasto hyväksynyt ja se on tulossa live-valiokunnan käsittelyn artikla 2, 12 mukaisesti neuvoston asetuksesta. Tässä kyseessä ovat haasteet ja saavutukset ja kerrotaan siitä, mitä virasto on tehnyt niillä aloilla, jotka kuuluvat virastolle sen monivuotisten toimintakehysten puitteissa. Raporttiin kuuluu myös yhteenveto, jossa kerrotaan tärkeimmistä 2010 vuoden tapahtumista. Se on ranskan, saksan, puolan ja unkarin kielillä olemassa. Me kuulemme siis nyt ensin herra Keerumin esityksen ja sen jälkeen voimme käydä keskustelua. Olkaa hyvä, herra Keerum, ja Ja sitten kuulemme myös Ilse Branskeerisiä. Hän on ensimmäistä kertaa Libe-valiokunnassa. Hän on perusoikeusviraston hallintoneuvoston puheenjohtaja ja hän kertoo meille perusoikeusviraston vuosikertomuksesta. Herra Cherum, te olette ensimmäinen, tai ei sittenkin, Rova Branskeeris on ensimmäinen puhuja. Kiitoksia herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Meillä on todella etuoikeus saada tavata teitä tänään ja saada esitellä teille tänään EU-perusoikeusviraston kertomus äh, haasteista ja tavoitteista 2010. Tämä kirja teille lienee jaettu. Se on lähes 200-sivuinen tänä vuonna, eli aika painavaa tavaraa tämä meidän kertomuksemme. Painavaa monellakin tavalla. Ja toivon, että jos ette sitä taskussanne kannakkaan, niin voitte sen ainakin pitää kirjoituspöydällänne. Ja käyttää sitä pohjana myös omalle työllenne. No, eihän näitä asioita tietenkään mitata kiloissa tai grammoissa, vaan todella tämän todistusaineiston arvo on jossain muualla. Tämä on hyvin tärkeää työtä ja tärkeää luonnollisesti myös teille kaikille Euroopan unionin perusoikeuksien puolustaminen. Tässä puhutaan haasteista, tavoitteista, lupavista käytännöistä ja luonnollisesti myös keskusteluista ja neuvotteluista, joita käydään aina tietosuojasta, lasten oikeuksista, vähemmistöjen oikeuksista ja turvapaikkakysymyksistä. Tämä vuosikertomuksemmehan teille esiteltiin myös viime vuonna täällä Euroopan parlamentissa ja tämän jälkeen yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa on todella syventynyt ja laajentunut ja Pari esimerkkiä ehkä tästä. Ensinnäkin parlamentin pyynnöstä virasto on vastikään antanut lainsäädäntöehdotuksiin rikosoikeuden alalla kaksi lausuntoa. Helmikuussa, mitä tulee eurooppalaiseen tutkimusmääräykseen, ja toinen sitten PNR-kysymyksestä, joka esitellään parlamentille juuri nyt. Ja mitä tulee tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan näihin kysymyksiin, niin yhteistyö näillä aloilla rikosoikeuden puitteissa on vahvistunut. Sitten toinen esimerkki yhteistyöstämme. Me esittelimme täällä Euroopan parlamentissa arvoisan puheenjohtajamme kanssa tällaisen nettivälineen, joka perustuu juuri teidän valiokuntanne työhön ja jota te ehdotitte meidän virastollemme. Osoitus kehittyneistä suhteistamme ja yhteistyömme syvyydestä on myös se, että olemme tietoisia toistemme työstä ja sen merkityksestä itsellemme. Ja viimeisen vuoden aikana virasto on itse asiassa 11 kertaa, niin kuin laskimme, viitannut Euroopan parlamentin päätöslauselmiin. Joka tapauksessa se, että te kiinnitätte huomiota näihin tärkeisiin asioihin, osoittaa, että perusoikeuksien alalla tarvitaan asiantuntijuutta ja tietoja yhä enenevässä määrin. On tärkeää, että me kirjaamme vuosittaisessa vuosikertomuksessa nämä asiat ylös. Tähän on montakin syytä, mutta kaksi näistä syistä ehkä voisin erityisesti nostaa esiin. Ensinnäkin te, kun keskustelette perusoikeuskysymyksistä, voitte viitata tähän meidän vuosikertomukseemme, kun vaikkapa nyt puhutaan rikos, rikoksen uhrien oikeuksista, voitte vuosikertomuksestamme löytää tietoja EUn tason, kansallisen tason ja ihan kansainvälisenkin tason kehityskuluista tällä alalla. Toki on monia muitakin esimerkkejä, mutta voitte tutustua tähän vuosikertomukseemme ja löytää näitä täältä. Toinen asia, vuosikertomuksessamme on se, että tässä on hyvin paljon tutkimustietoa, joka voi tukea niin parlamenttia kuin komissiotakin, kun ne valmistelevat omia perusoikeusvuosikertomuksiaan. Todella nyt siis tuotetaan kolme vuosikertomusta ja ne täydentävät toisiaan ja mielestäni niillä kaikilla on oma arvonsa. Parlamentin ja komission kertomukset ja parlamentin mietintö tarttuvat todella hetkeen ja pyrkivät saamaan aikaan muutoksia. Ja virasto ehkä voi luoda tälle työlle niin parlamentissa kuin komissiossakin puitteet. Meillä on hyvin yksityiskohtainen eh, tilanne, katsaus eh, perusoikeuksien toteutumisen tilanteesta niin eh, EU-jäsenvaltioissa kuin kehityskuluista ihan kansainväliselläkin tasolla. Ja tämän lyhyen esitykseni ehkä voisin päättää toteamalla, että tämä meidän kertomuksemme on hyvin kattava, mutta samalla se keskittyy niihin kysymyksiin, jotka meidän monimuotisissa puitteissamme meille on luotu. Ja parlamentilla luonnollisesti on tulevaisuudessa, toivottavasti lähitulevaisuudessa, tilaisuus laajentaa meidän toimintapuitteitamme. Ja tämä luonnollisesti eh, sisältää myös ne eri aiheet, eh, jotka 2013-2018 haluatte perusoikeusviraston hoitavan. Täytyy muistuttaa, että meidän tehtävämme on tarjota toimielimille EU:ssa sekä jäsenvaltioille tukea ja asiantuntijuutta perusoikeuskysymyksissä EUn toimivallan puitteissa. Mutta tietty, tiettyjä puutteitakin voi olla, jos meidän toimivaltaamme ei Eh, uudisteta niin, että se heijastelee Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomia muutoksia EU-toimivallassa. Toivon, että yhteistyömme ihmisoikeuksien vahvistamisen alalla jatkuu tulevaisuudessakin ja lopullinen tehtävämmehän on se, että perusoikeudet toteutuvat kaikkien yksilöiden osalta Euroopan unionissa täysin. Nyt annan puheenvuoron Äh, viraston pääjohtajalle Morten Kjärylmille. Kiitoksia. Thank you, ma'am. Now we hear from... Kiitos. Ja nyt äh, todella pääjohtaja saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. I'm too very... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen erittäin iloinen, että olen saanut tilaisuuden tulla teille kertomaan perusoikeusviraston vuosikertomuksesta. Toivon, että tämä meidän työmme palvelee teitä päivittäisessä työssänne perusoikeuksien alalla. Erityisesti vuosikertomus antaa teille ihan tilastotietoja ja analyysejä perusoikeustilanteesta 27 jäsenvaltiossa. Se valaisee pääasiallisia haasteita sekä kehityskulkuja tämän politiikan alalla ja luonnollisesti myös ihan kentällä ja antaa esimerkkejä lupaavista käytännön haasteista ja osoittaa näin, miten näitä yhteisiä haasteitamme voidaan käsitellä. Haluaisin ehkä nostaa esiin kolme merkittävää ihmisoikeusalaa tämänvuotisesta kertomuksestamme. Nämä kolme ovat poliittisesti erityisen tärkeitä juuri tällä hetkellä. Ensinnäkin keskittyisin maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan, sitten romaneihin ja EUn kansainvälisiin velvoitteisiin kolmanneksi. Ensin turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka. Tämä asiakirjammekin osoittaa, että vuonna 2010 EU-hun kohdistui voimakkaita maahanmuuttopaineita ja sen ulkorajat olivat kovan paineen alla. Tämä johti merkittäviin ongelmiin perusoikeuksien siirtolaisten maahanmuuttajien perusoikeuksien toteutumisen suhteen heitä vastaan otettaessa ja turvapaikkaoikeutta tarkasteltaessa. Vastaanottokeskuksissa tilanteet olivat hyvin, hyvin vaikeita, ei ollut lämmintä vettä, oli äärimmäisen kylmää, ne olivat aivan ylikansoitettuja ja hygienia oli huonolla tolalla. Ja todella meidän on suojeltava niitä ihmisiä, jotka tulevat meiltä turvapaikkaa pyytämään. Tämä ei nyt ole täysin toteutunut. Sitten näitä ihmisiä on palautettu Dublin kaksi säännöstön puitteissa takaisin kotimaihinsa ja heidän oikeuksiaan ei kaikilta osin ole kunnioitettu. Yhteinen turvapaikkajärjestelmämme, sen tulee taata se, että näitä siirtoja ei toteudu silloin, kun vastaanottava maa ei kunnioita vähimmäisihmisoikeuskysymyksiä. Samalla tämä paine erityisesti kohdistui tiettyihin EUn rajavaltioihin ja tämä luonnollisesti korostaa solidaarisuuden merkitystä osana laajempaa perusoikeuksien kunnioittamista. Nämä kysymykset ja niiden vaikutukset EU-hun sekä jäsenvaltioihin täytyy todella muistaa, kun tätä yhteistä turvapaikkajärjestelmää rakennetaan. Toiseksi käsittelemme perusoikeuksien toteutumista romaniväestön kohdalla kaikkialla Euroopan unionissa. Vuonna 2010 pyrittiin jälleen tarttumaan hetkeen ja estämään romaniväestön syrjäytymistä Kansalliset integraatiostrategiat ovat tässä hyvin tärkeitä ja meidän virastomme on tärkeä luotettavan tutkimustiedon ja todistusaineiston lähde juuri tällä alalla. Vuosikertomuksemme korostaa merkittäviä eroja romani ja, romanikansan ja valtaväestön välillä ajatellen vaikkapa heidän työllistymisastettaan. Romanien työllistymisaste on 10 25-30 prosenttia alhaisempi kuin valtaväestön jäsen, seitsemässä jäsenvaltiossa, joita meidän virastomme tarkasteli. Ja luonnollisesti me tätä kysymystä tarkastelemme paitsi työllisyyden myös terveyden, koulutuksen ja muiden kysymysten kohdalla. Ja tästä lisä, löydätte lisää vuosikertomuksestamme. Voisin ehkä kiinnittää huomioon joihinkin vuosikertomuksessa tekemiimme ehdotuksiin liittyen romaniväestön tilanteen parantamiseen. Ensinnäkin tulisi varmistaa se, että Euroopan unionin lainsäädäntö, syrjimättömyyslainsäädäntö toteutuu täysin. Yksi kysymys tässä on se, että meidän tulee vahvistaa paikallistason mekanismeja, kuten esimerkiksi kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden toimintaa kansallisella tasolla niin, että todella varmistetaan romaniväestön oikeuksien suojeleminen. Tämän lisäksi meidän tulee varmistaa se, että paikallisen ja kansallisen ja EU-tason yhteistyö on kyllin koordinoitua ja toimet koordinoituja keskenään. Ja kolmanneksi meidän tulee huolehtia siitä, että käytettävissä olevat rakennerahastovarat löytävät tiensä aina sinne kentälle ja ruohonjuuritasolle asti. Sitten puhuisin vammaisuudesta. Teidän perusoikeusjulistuksessanne, joka viime joulukuussa hyväksyttiin parlamentti, toivotti tervetulleeksi liitteen viraston 2010 vuosikertomukseen. Tässä kyse on ihmisoikeussopimuksista, jotka ovat sitovia kaikissa jäsenvaltioissa ja tämä on nyt nivottu osaksi tätä vuosikertomustamme, saanut siellä oman kappaleensa. Uusi ulottuvuus lisättiin EUn kansainvälisiin perusoikeussitoumuksiin, kun EU itse ratifioi vammaisten oikeuksien julistuksen, YK vammaisten oikeuksien julistuksen. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan unioni oli kansainvälisen, tai siitä tuli kansainvälisen sopimuksen osapuoli. Kyse on vammaisuuden käsittelemisestä ihmisoikeuskysymyksenä, eikä vain lääketieteellisenä tai sosiaalipoliittisena tai työllisyyskysymyksenä. Näin ollen on luonnollisesti hyvin Tämä on hyvin tärkeää juuri teidän niin tämä koskee juuri teidän työtänne. Viraston äh, työssä tällä alalla katsotaan muun muassa oikeutta osallistua poliittiseen elämään, toimielimiin, oikeuden toteutumista ja monia muita haloja vammaisten kohdalla. Ja hyvät naiset ja herrat, äh, luotan siihen, että tästä kertomuksestamme tulee teille merkittävä viite asiakirja kun päivittäisessä työssänne ihmisoikeuskysymyksiä ja niiden toteutumista EU-ssa käsittelette. Meillä on hyvin paljon tutkimustietoa, tieteellistä tietoa. Se on kerätty yhteen ja olemme analysoineet tätä tietoa ja näin voineet määritellä suuntauksia ihmisoikeuskysymyksien suhteen pitkälläkin aikavälillä. Eli kyse ei ole vain hetkittäisestä tilannekuvasta, kyse on pikemminkin muuttuvasta tilanteesta. Ja näin voitte nähdä, miten lainsäädäntö ja miten politiikka todella toimivat tilanteen parantamiseksi. Vai pitäisikö mahdollisesti tehdä muutoksia ja muuttaa suuntaa? Ja luonnollisesti näin myös näette, mitä uusia haasteita tulevaisuudessa ehkä edessämme on. Joten kiitoksia puheenjohtaja ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Thank you. Kiitos. Kiitos tästä yhteenvedosta raporttia koskien ja kuten sanoin, nyt aloitamme keskustelun. Ensimmäisenä edustaja Dias de Meda. Presidentti. puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös viraston johtajaa. Puheenjohtaja, kiitän tästä hyvin tyhjentävästä kertomuksesta. Haluaisin puhua turvapaikasta ja maahanmuutosta ja kotoutumisesta kolmesta konkreettisesta näkökohdasta näihin liittyen. Yksi niistä liittyy Kreikan tilanteeseen. Kertomuksessa sanotaan, että että 75 prosenttia näistä tapauksista tulee Kreikan rajojen kautta ja viime vuonna 90 prosenttia kuitenkin Kreikan järjestelmissä turvapaikka menettelyt ovat hyvin alkuvaiheissa jopa niin, että, että uhkaillaan kolmansia maita, kun sieltä tulee näitä pu- turvapaikkahakemuksia. Toinen kysymys. Missä vaiheessa on palautusdirektiivin täytäntöpano? Kertomuksessa sanotaan, että kahdeksassa jäsenvaltiossa ei ole vielä määritelty hallinnollisen säilöönoton pituuksia. Sitten kolmas kysymys. Rabitse operaatio Kreikan ja Turkin rajalla, kuinka tehokas se on ollut perusoikeuksien kunnioittamisen kannalta? Kiitos. Gracias. Now, is... Kiitos. Ja sitten edustaja Stanoka. Yes, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi yleinen kysymys herra Jermille. Raportin rakentältä löytyy keltaiselta, keltaisella värillä tiettyjä teidän Olen ehkä väärässä, mutta vaikuttaa siltä, että te lähinnä laaditte raportteja ja järjestätte kokouksia. Olenko ehkä väärässä ja teillä on munkinlaista toimintaa siellä perusoikeusvirastossa? Tämä oli ensimmäinen kysymys. Ja sitten Toinen ei ole kysymys, vaan vain kommentti. Tämä koski myös edellistä vuosiraporttia ja sama asia käy ilmi 2010 raportista. Eli että perusoikeusvirasto ei pidä kansalai, ilman kansalaisuutta olemista oikeuksien rikkomisena. Tai syrjintänä. Tässä ei siis rikottaisi syrjimättömyysperiaatetta. että suuret ihmisryhmät ovat ilman kansalaisuutta. No, Baltian maissa on tällainen tilanne. Siellä on 17 prosenttia ihmisiä, jotka minkään maan kansalaisia he eivät voi äänestää edes paikallisvaaleissa tai Euroopan parlamentin vaaleissa. Mutta jos kuitenkin puhutaan kolmansien maiden kansalaisista, niin olisi hyvä tehdä analyysi demokraattisen osallistumisen kappaleissa Te sanotte, että teillä ei ole tietoa siitä, Teillä ei ole tietoa siitä, kuinka moni osallistuu vaaleihin niistä henkilöistä, joilla ei ole union kansalaisuutta, mutta tiedätte kuitenkin, että tämä on olemassa erilaisia parlamentin päätöslausumien suosituksia, että, jotka koskevat tätä pysyvää oleskelulupaa ja osallistumista vaaleihin. Ehkä perusoikeusvirasto voisi tutkia tämän asian osalta tilannetta jäsenvaltioissa. Onkohan virasto valmis itse tekemään tällaisen tutkimuksen sen sijaan, että vain toteaisi, että tietoja ei saada jäsenvaltiosta? Guillaume, vous avez la Kiitos ja sitten Rova Guillaume, olkaa hyvä. No niin, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tästä esityksestä. Siinä hyvin kuvailtiin äh, tätä kertomusta, jota käsittelemme. Haluaisin ottaa esille kaksi asiaa, joista toivoisin teiltä vielä vähän lisätietoja. Ensinnäkin äh, turvapaikkaoikeus, äh, kansainvälisen suojan oikeus. Luin hyvin silmäillen tämän kertomuksen, mutta luulin huomanneeni sieltä tiettyä skeptisyyttä tai pessimismiä, mitä tulee yhteisen turvapaikkajärjestelmän aikaansaamiseen vuoteen 2012 sekä määräkeen että sisällönkin suhteen. Haluaisin vielä kuulla teiltä näistä kansainvälistä suojelua hakevien vastaanotto-olosuhteista. Monissa maissa, Belgiassa ja Ranskassa tänä talvena hyvin ennakoidulla tavalla jouduttiin hankaliin tilanteisiin ja tänä vuonna todellisuus oli hyvinkin rankkaa. Meillä oli paljon kansainvälistä suojelua hakevia, eikä vastaanottorganisaatiot vastanneet tarpeita en nyt halua mennä tämän enempää yksityiskohtiin, mutta haluaisin kertoa, että kehittelisitte tätä asiaa liittyen juuri näihin vastaanotto olosuhteisiin henkilöiden kohdalla, jotka pyytävät kansainvälistä suojelua. Sitten toinen aihe, josta toivoisin teidän vielä kertovan tarkemmin, liittyy perhekysymyksiin ja oikeuteen elää perheen kanssa. Olen henkilökohtaisesti vakuuttunut siitä, että että jäsenvaltioissa ja Euroopan unionissa varmastikin seuraavaksi tullaan pohtimaan tätä perheen yhdistämiskysymystä. Haluaisin, että puhuisitte tästä perheasiasta, oik perhe- oikeudesta perheiden, perheen käsitteestä ja sitten myös perheiden yhdistämisestä ja siitä, kuinka tämä asia saattaa tulevaisuudessa kehittyä. Kiitos. Ja sitten edustaja Jaaruka. Thank you very much, Mr. Chair. First of all... Kiitos puheenjohtaja. Aivan siksi hyvä johtaja. Haluaisin kiittää kaikista siitä tiedosta, mitä olette kymmenen viimeisen kuukauden aikana meille kertoneet. Limbe-valiokunta on saanut paljon uutta tietoa viime vuoden ja tämän vuoden raporteista, myös romani erityisraporteista. Olisi hyvä, jos menisitte vielä pidemmälle näiden asioiden tutkimissa, esimerkiksi ajatellaan lapsikauppaa tai muita aiheita, jotka koskevat romani naisten ja lasten oikeuksien polkemista. Ja on hyvä, että korostitte kovasti sitä, että direktiiviä pitäisi noudattaa paremmin ja panna täytäntöön paremmin. Eli ensiksi haluaisin kysyä, miten te voitte varmistaa sen, että ihmisillä on tarpeeksi tietoa oikeuksista, että he pystyvät valittamaan, jos oikeuksia rikotaan, ja miten he pystyvät saamaan lisää tietoa sellaista elämästä, jossa heitä ei syrjittäisi. Paikallisellakin tasolla tarvitaan lisää tietoa, jotta voidaan osallistua paremmin tähän prosessiin. Ja toinen seikka, jonka mainitsitte paikallistason osalta, jos ajatellaan siis paikallista alueellista tasoa, koska virasto tulee olemaan hyvin tärkeällä sijalla, kun kerätään tietoa ja seurataan romanistrategian täytäntöönpanoa, niin kysyisin, miten näette varmistaa sen, että saatte oikean kuvan tilanteesta, sillä kuten Rova Stanoka sanoi, olemme saaneet nähdä äskettäin, että Valtio ja valtion hallitukset eivät ole valmiita vielä kohtaamaan omaa tilannetta ja tämä kriisi, se, siinä tarvitaan todellakin selkeitä ajatuksia. Oletteko siis valmiita auttamaan kansallisia toimintasuunnitelmia, miten varmistatte sen, että suunnittelun ensimmäisestä vaiheesta alkaen asti saamme oikeanlaisia tietoja? Kiitos. Thank you. Now... Kiitos. Ja sitten edustaja Kelle. Thank you. I have a lot of questions, but I'll try. Kiitos. Minulla oli koko joukko kysymyksiä, mutta ehkäpä luovun joistain ja aloitan nyt ainakin näistä helpoimmista. Mitä tulee horisontaaliseen yhtäläinen kohteludirektiiviin, joka mainittiin ja joka liittyy luonnollisesti myös YK vammaisten oikeuksien julistuksen ratifiointiin – niin tulisiko tai olisiko tarpeen arvioida tätä direktiiviä ja miten se on edistynyt neuvostossa. Tämä olisi kiinnostava kuulla. Ja toiseksi, mitä mieltä olisitte maakohtaisesta lähestymistavasta seuraavassa vuosikertomuksessa, ne olisiko se hyödyllinen. Lisäksi olette kehitelleet aika monia perusoikeusindikaattoreita. Miten niitä voitaisiin käyttää niin, että niiden hyödyllisyyttä saataisiin todella äh, käytettyä kunnolla. Ja sitten äh, tässä näissä ne nostatte esiin äh, yhteisön tuomioistuimen päätöksiä ihmisoikeuskysymyksistä. Jotkut maat Äh, niissä on aika monta juttua, niin kuin Romaniassa esimerkiksi 135. Miksi? Miksi joihinkin jäsenvaltioihin kohdistuu näin monia juttuja, tapauksia? Ja sitten vielä lopuksi kaikki ne asiat, jotka olette vuosikertomuksessanne nostaneet esiin. Mitkä mielestäni ovat kaikkein tärkeimpiä, kiireellisimpiä, joihin on todella reagoitava. Luonnollisesti nämä kaikki ongelmat ovat aivan yhtä merkittäviä, mutta jos teidän tulisi nostaa esiin yksi tai kaksi kysymystä, niin mitkä ovat mielestäni ne, joihin meidän tulisi tarttua mahdollisimman pian? Kiitos. Thank you. Mr. Foss. Kiitos. Ja sitten Rafos. Vielen Dank. Ähm, meine... Er- Kiitos. Ensimmäinen kysymykseni tai huomioni on vähän samansuuntainen kuin Rova Kellenkin Meillä on äh, usein yksittäisiä ongelmia ja kun niistä keskustelemme, meille syntyy vaikutelma ikään kuin äh, emme olisi kovin tyydyttävällä tasolla vielä. Joten minuakin kiinnostaisi, ja luonnollisesti tiedän, että suullisessa puheenvuorossa ei voi kaikkea nostaa esiin eikä kertoa kaikesta, mitä on tehty tai kaikkea arvioida, mutta ehkäpä voisitte nyt meille vielä arvioida – että voimmeko olla periaatteessa tyytyväisiä Euroopan ihmisoikeus- perusoikeustilanteeseen vai oletteko sitä mieltä, että tässä nyt keskitasolla mennään tai jopa sen alle. Eli tällainen yleinen huomio teiltä voisi olla kiinnostava, että ollaanko tyytyväisiä, mutta on yksittäisongelmia vai ollaanko tyytymättömiä tilanteeseen. Sitten toinen kysymys, Tiedän oikeudellisista juridisista ongelmista, joita perusoikeuskirjaan kaiken kaikkiaan liittyy, ja että kansalaiset eh, ehkäpä välillä siihen tulkitsevat eh, enemmänkin kuin mitä sen soveltamisalan itse asiassa kuuluu. Mutta perusoikeuskirjan sisältöjäkin tulisi Euroopan unionissa jotenkin tarkastella. Ja tässä minä aina kyllä jään kaipaamaan asiaa, joka on jo vuosien ollut ajankohtainen, nimittäin Espanjan tilanne ja siellä rannikkovalvonta ennen kaikkea. Ehkäpä komissio Euroopan unioni kaiken kaikkiaan e, on jättänyt ihmiset, joiden omaisuus siellä viedään, niin täysin yksin, kun todetaan, että kyse ei ole EUn toimivallan asiasta. Tiedän, että pääomien vapaa liikkuvuus tai muut vapaaseen liikkuvuuteen liittyvät asiat ehkäpä voisivat kuitenkin tässä tulla sovelletuiksi, mutta mielestäni me, nämä ihmiset olemme jättäneet hyvin yksin. Enkä myöskään ainakaan ensin silmäyksellä kertomuksestanne mitään löytänyt tästä asiasta. Kyse ei ole niinkään omaisuuden pakkolunastuksesta näin voi to- toimia, mutta perusoikeuskirjassaan lukee, että pakkolunastus voidaan toteuttaa ainoastaan korvausta vastaan. Espanjassa näin ei ole toimittu. Ja tämä ei poliittisesti ja moraalisesti ole oikea tapa toimia, tämä Espanjan tapa. Sadat tuhannet ihmiset jätetään pulaan yksin. Ja öö, nämä jutut viedään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, mutta siellä juttu takaa sellainen, että 15-20 vuotta voi mennä ennen kuin asia saadaan käsiteltyä ja tällä välin monet ehkä jo kuolevat. Joten minun mielestäni kyllä voisi olla tarpeen ihan kansalaisten edun nimessä ottaa asian kantaa, eikä antaa ihmisille sellaista vaikutelmaa, että heidät ovat täysin yksin. Mr. Tavares, you got the floor. Tavares, seuraava. Senhor Presidente, obrigado ao senhor pelas suas... Eh, pela... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä tämän kertomuksen esittelystä. Haluaisin antaa teille tiedon, jonka komission jäsen Reding antoi, hänen perusoikeusasiasta vastaava. Hän on äh, saanut paljon valituksia kansalaisilta. Puolet eivät koske kuitenkaan unionin äh, oikeudenkäyttöä. Voimmeko suhtautua tähän passiivisesti ja todeta, että no niin, kansalaiset eivät tiedä, mitä unionin ja jäsenvaltioiden toimivaltuudet ovat? Vai voisimmeko nähdä tämän merkkinä siitä, että eurooppalaiset kansalaiset ovat tyytymättömiä aikoina, joina perusoikeudet ovat todella uhattuina, tai ainakin ne ovat murentuneet aikana, jona Euroopan unionin toimielimiä katsotaan ikään kuin perusoikeuksien turvajina. Kun perusoikeuksia vastaan hyökätään Euroopan unioniin, niin pitäisi ottaa taistelevampi rooli ja olisi todella torjuttava tällaista uhkaa. Se, mitä edustaja Kelle täällä sanoi, niin että osa kertomuksesta käsittelisi yksittäisiä jäsenvaltioita, olisi hyvä ajatus. Mikäli maa mainitaan, niin ehkä se sitten ryhtyy toimimaan. Euroopan kansalaiset ajattelevat varmasti laajempaa mandaattia kuin mitä perussopimuksessa on luonnosteltu. Erityisesti mitä tulee komissioon, perusoikeusvirasto on aina sanonut, että valtuudet ovat liian rajalliset Lissabonin sopimuksen nähden. On totta, että pitää puhua näistä uusista valtuuksista, joita Lissabonin sopimuksesta on saatu, ja olisi toimittava niin, että viraston valtuudet voisivat olla laajemmat, niin että se voisi puolustaa perusoikeuksia ja perusvapauksia. esimerkiksi Unkarin lehdistö vapaudessa olisi voitu olla aktiivisempia. On ollut tapauksia myös muissa maissa. Tämä kysymys ei koskenut ainoastaan Unkarin jäsenvaltion suvereenisuutta, koska sillä saattoi olla myös vaikutuksia muihin maihin ja se saattoi uhata perusoikeuksia muissa maissa. Mitä sitten tulee muihin kansalaisuuteen liittyviin näkökohtiin haluaisimme, että täällä mainittaisiin maita tiettyjen tapausten johdosta. Haluaisimme, että virasto olisi voimakkaampi, aktiivisempi, vahvempi, kun se ottaa poliittisia, poliittisesti kantaa. Tämä on erittäin tärkeää, koska elämme aikoja Öö, no niin, tietenkin tämä kertomus on hyvin kiinnostava ja sitä on käsiteltävä tarkkaan, mutta minä, meidän olisi paremmin tiedettävä, mitä kansalaiset haluavat. Kansalaisethan haluavat, että rikkomukset öö, tuomitaan selvästi, kun perusoikeuksia ja vapauksia rikotaan, niin kansalaiset voisivat kääntyä hallitustensa puoleen ja tehdä selväksi sen, että maan imako kärsii eh, sen johdosta, mitä kertomuksessa on sanottu. Haluaisin kuulla kommenttiin, mitä tulee valtuuksien lisäämiseen Lissabonin sopimuksen perusteella. Haluaisin myös, että kertoisitte Unkarin lehdistä laista, koska ilmaisun vapaus on asia, jota ei ole mielestäni riittävästi käsitelty todetaan, että mikäli on, että voi olla uhkia ilmaisunvapaudella, mutta tämähän ei ole totta. Mehän näemme joka päivä, että tämän asian kannansa tuomitsevat. kiitoksia puheenjohtaja. Niin, täällä kappaleessa seitsemän puhutaan EUn kansalaisten osallistumisesta unionin demokraattiseen toimintaan. Puhutaan erityisesti unionin kansalaisten osallistumisesta esimerkiksi Eurooppa-vaaleihin sekä kunnallisvaaleihin. Puhutaan myös kansalaisaloitteista. Missään ei kuitenkaan mainita tilannetta äh, ilmaisun vapauden suhteen Euroopan unionissa ja ennen kaikkea sen jäsenvaltioissa vapaus on yksi kaikkein tärkeimmistä perusoikeuksista ainakin minun mielestäni. Se on todella perusoikeus, jota ilman demokratia ei toteudu. Nyt joudutaan toteamaan, että vapautta rajoitetaan monissa jäsenvaltioissa yhä enemmän. Ja tämä tapahtuu usein eh, rasismin torjunnan puitteissa tai niin kutsutun rasismin torjunnan puitteissa useissa jäsenvaltioissa – pyritään joka ikinen keskustelu tukahduttamaan keskustelu esimerkiksi siirtolaispolitiikasta ja kotoutumisesta. Alankomaat on tässä erinomainen esimerkki. Hert Wilders, puoluejohtaja, tällä hetkellä on äh, oikeudessa ja hänet saatetaan tuomita äh, syrjinnästä sekä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Ja Tämä on mielestäni aivan järkyttävää, koska demokraattisesti valitun parlamentin edustajanhan täytyy voida ilmaista itseään. Joten mitä mieltä olette ilmaisun vapauden toteutumisesta Euroopan unionissa? Sehän on perusoikeuksien pilari, demokratian pilari. Ja äh, onko todella niin, että tällä hetkellä otetaan kantaa myös sitä väärinkäyttöä vastaan, väärinkäyttöä, joka kohdistuu juuri ilmaisun vapauden rajoittamiseen, koska näin ei saada käydä keskustelua tietyistä kysymyksistä. Kiitos. Sitten palamme perusoikeusviraston edustajiin. Samassa järjestyksessä ehkä vai kumpi haluaa aloittaa? Herra Chairmansin, voitte vastata esitettyihin kysymyksiin. Kiitos oikein paljon. On aina niin mukava tulla tänne. Täällä on aina niin paljon monimutkaisia kysymyksiä ja kommentteja. Kiitos oikein paljon niistä. Toivottavasti tällä tavalla saadaan asia edistymään. Pyrin nyt vastaamaan lähes kaikkeen tai suurimpaan osaan siihen, mitä täällä on sanottu. Ensimmäinen kysymys mutta tähän sitten palattiin useampaan otteeseen, liittyy turvapaikkaa ja pakolaisten suojeluun Euroopassa tänä päivänä. Ja erityisesti mainittiin tilanne Kreikan rajoilla ja se, kuinka suuria paineita kohdistuu Kreikkaan tältä osin. On hyvin tärkeää, kun näistä asioista puhutaan. Että muistetaan, että meillä on paljon pakolaiskriisejä ympäri maailman, nyt myös Euroopassa. Ja yleensä niitä katsotaan humanitaarisina kriiseinä, mutta kuitenkin paljon sellaisia kriisejä, joissa ei ole humanitaarisia elementtejä ollenkaan. Ne ovat dramaattisia ja niin pitää puuttua, mutta ne eivät liity kuitenkaan ihmisoikeusrikkomuksiin. Nyt tämä tilanne jos ajatellaan sitä, mitä kaikkea löytyy raportistamme, no meidän pitää katsoa sitä, mikä humanitaarisissa kriiseissä on nimenomaan humanitaarinen ulottuvuus. Tämä on se, joka meitä huolestuttaa. Eli nämä pidätyskeskukset, jotka mainitsin, ne ovat olleet olemassa jo aika pitkään. Ja sitten tämän lisäksi se, että ei pystytä määrittelemään henkilön statusta. Tällä tavoin ei pystytä yksittäisiä tapauksia ratkaisemaan. Meillä on siis ongelma tässä ja valitettavasti tilanne on vielä yhtä kiireellinen kuin muutama kuukausi sitten, kun me laadimme tämän raporttimme pohjautuen siihen, mitä löydöksiä saimme tänä vuonna ja viime vuonna. Sitten mitä tulee tähän Rabbitiin, nopeaan rajainterventioryhmään, me saimme sellaisen mielikuvan, että Frontexin rooli on avainasemassa, kun pyritään suojaamaan ihmisten oikeudet, varmistetaan se, että heidät otetaan vastaan rajoilla ja luovutetaan sitten oikeille Kreikan viranomaisille. Tietysti aina voidaan keskustella Frontexin toimialastaan, mutta mielestämme he tekevät mandantinsa puitteissa aika tärkeää työtä, kun suojellaan ihmisiä, jotka tulevat rajoille. Nyt olemme paneutuneet tähän asian paljon syvemmin. Meillä on nyt meneillään suuren suuri tutkimus, joka koskee EUn ulkorajoja sekä Välimerellä että kolmella lentokentällä ja myös maarajoilla. Ja näin verrataan sitten meri, maa, rajoja lentokenttiin. Näin voidaan tutustua paljon paremmin näihin haasteisiin. Toivottavasti myöhemmässä vaiheessa siis pystyn yksityiskohtaisemmin kertomaan siitä, mihin pitäisi keskittyä, että tilanne voisi parantua. Ja sitten tämä palautusdirektiivi. Senkin osalta aiomme päivittää raporttia. Minulla ei nyt uusimpia tietoa, tietoja ole täällä mukana. Mutta tämä on tietysti yksi seikoista, joita on päivitettävä seuraavaan raporttiin mennessä. meidän katsauksemme tällä alalla osoittavat tiettyjä seikkoja. Me olemme jo valmistelleet useamman raportin, jotka koskevat turvapaikanhakijoita, yksin tulevia alaikäisiä turvapaikanhakijoita ja niin poispäin. Se yhteinen havainto, mitä löytyy näistä eri raporteista, on, että tarvitaan lisää koordinaatiota eu jäsenvaltioiden välille jotta, niin kuin aluksi sanoin, voidaan varmistaa se, että koordinaatio ja solidaarisuus nähtäisiin osana perusoikeuksien suojaamis, suojaamisen kokonaisuutta. Tämä opittiin 70-luvun Indokiinan pakolaistilanteista. Silloin toimittiin nimenomaan kansallisen solidaarisuuden näkökulmasta ja tällä tavoin pystyttiin suojamaan näiden ihmisten ihmisoikeudet. Eli kansainvälisesti on voitu oppia paljon tällaista tilanteista ja tämä pitää muistaa. Ja sitten tämä perheasia, perheiden yhdistäminen. Tiedämme, että jotkut jäsenvaltiot ovat testanneet erilaisia malleja, joilla rajoitetaan oikeuksia perhe-elämään ja perheen yhdistämiseen. Ja nyt on Strasbourgissa useampikin juttu odottamassa ratkaisua, kun mietitään sitä, missä menee raja ihmisoikeussopimuksen artiklan 8 ajatuksen mukaisesti, jossa suojataan oikeus perhe-elämään ja sitten toisaalta sen periaatteen välillä, että valtiolla on suvereeni oikeus tehdä päätös tähän asiaan liittyen. Eli tässä on aika hankala tasapaino, joka pitäisi saada aikaiseksi ja meitä kiinnostaa kovasti nähdä, mihin tämä raja sitten vedetään. Ja mitäs muuta? Turvapaikkaan liittyen. Siinä ehkä kaikki. Ja sitten yleisimmällä tasolla Songar liittyen raporttiin ja viraston työhön, eli laadimmeko vain raportteja ja pidämme kokouksia. No kyllä me vähän enemmän teemme mielestäni, mutta tiedonkeru on oleellista. Meidän mandaattimme on se, että annamme toimielimille ja jäsenvaltioille suosituksia, jotka pohjautuvat asiantuntevaan tietoon ja kerättyihin faktoihin, eli joko meidän on kerättävä näitä tietoja tai sitten tuotettava itse primääri eh, faktoja, jos niitä ei muuten ole saatavilla. Eli ihmisoikeudet eivät olisi pelkkiä vaikutelmiin pohjautuvia asioita, vaan pitää kerätä tietoja, joihin nämä katsantokannat voidaan pohjata. Mutta kuten puheenjohtaja aluksi sanoi, niin me olemme todellakin vastanneet parlamentin pyyntöihin lainsäädännön osalta esimerkiksi matkustajatietoihin liittyen ja tutkimusmääräyksen liittyen. Meillä on kaikenlaisia erilaisia tehtäviä, mutta tiedon keruu ja todisteiden keruu on tärkeä osa viraston tehtäviä. Ja sitten romanien osalta sanoisin, että romanityötä tietysti aiomme jatkaa ja teemme jopa vielä paljon enemmän kuin tähän asti on tehty olemme sitoutuneita tähän työhön. Vuonna 2010 romani-asia siirtyi Euroopan ihmisoikeusagendan keskiöön sen laitamilta ja se pitää pitää siellä keskiössä ja siihen pitää jatkossakin eh, paneutua Komission tiedonanto on hyvin tärkeä askel tässä mielessä. Tässä on siis paljon lupaavaa tapahtunut. Helppoja ratkaisuja ei ole, mutta toivottavasti asia saadaan kuitenkin etenemään. Yksi mahdollisuus on yhdessä UNDPn ja Maailmanpankin kanssa tehdä kotitaloustutkimus ja näin voitaisiin verrata tietoja romaniväestön ja enemmistön välillä. Eli voidaan katsoa sitten sitä, onko kyseessä todellinen syrjintä vai liittyykö asia pikemminkin köyhyyteen. Eli meidän pitää miettiä näitä välineitämme vielä vähän paremmin kuin mitä tällä hetkellä on käytössä. Tarvitaan lisää tietoa, jotta pystyttäisiin sitten ryhtymään oikeanlaisiin toimiin. Toinen seikka, josta kysyitte, liittyy siihen, ovatko paikallisyhteisöt tietoisia oikeuksista. Me olemme käyneet kansallisten ihmisoikeustahojen kanssa keskustelua, sillä EUn kattavassa tutkimuksessa kävi ilmi, että suurin osa syrjinnän uhreista ei kerta kaikkiaan tiennyt, mihinkä elimiin voisi ottaa yhteyttä. Ja sen takia meillä on nyt perustettu 27 jäsenvaltion elimet ja sitten seuraava vaihe on se, että pystyisimme saman yhteyden kaikkein haavoittuvassa asemassa oleviin väestön osiin. Kansalliset tasa-arvoelimet käsittelevät asiaa parhaillaan Jotkut ovat tehneet oikein hyvää työtä, olisi hyvä oppia siitä, mitä siellä on tehty ja mietittäisiin tältä pohjalta sitten jatkotoimia. Ja kuten tiedon annossa niin sanoin, me aiomme auttaa jäsenvaltioita niiden strategioiden osalta. Tämä on tietysti komission tehtävä, mutta meillä on ollut pitkään yhteistyötä jo paikallisyhteisöjen kanssa, jos ajatellaan sellaisia haasteita, kuten romaniväestö ja muitakin aiheita. Eli kyllä tässä on aika mielenkiintoinen paketti kaiken kaikkiaan, ja mielelläni keskustelisin parlamentin ja teidän valikuntanne kanssa näistä asioista uudelleen seuraavan kuukausien aikana. Ja sitten mitä tulee horisontaaliseen direktiiviin. Edustaja Kelä on poistunut paikalta, mutta kuitenkin. Me teemme tutkimuksia ja selvityksiä liittyen vammaisuuteen. Meillä on näitä homofobiatutkimuksia ja muita. Nämä kaikki osoittavat, että tarvitaan horisontaalista direktiiviä ja toivottavasti kaikkea tätä käytetään silloin, kun halutaan varmistaa se, että horisontaalidirektiivi astuisi voimaan. Aiomme siis jatkaa tätä työtä. Ja jos on jotain tiettyjä aihepiirejä, joihin pitäisi paneutua, niin olisi hyvä kuulla tämä ja pyrimme tämän sitten huomioimaan. Herra Vakelle puhui myös indikaattorien hyödyllisyydestä. Tämä on todella monimutkainen aihepiiri, mutta meidän on pystyttävä todellakin saatava sellaisia indikaattoreita, joilla pystymme kohdentamaan työtämme ja mittaamaan edistystä. Muillakin aloilla, ei ainoastaan ihmisoikeuksissa, taloudessa on indikaattoreita käytössä ja ihmisoikeusalalta näitä on puuttunut. Nyt suhtaudumme tähän vakavasti ja haluamme edistyä. Mitkä ovat sitten tärkeimpiä aiheita Euroopassa? En oikein halua vastata tähän kysymykseen, sillä jos johonkin henkilön kohdistuu ihmisoikeusloukkaus, niin kyseinen asia on aina kaikkein tärkeintä. Juuri kyseiselle yksilölle, ja tämä on tärkeää. Mutta ehkä uskaltaisin sanoa, että tilanne rajalla tai rajoilla on ehkä huolestuttavimpia. Siihen on puututtava. Tietysti romani asia on avainkysymys ja hyvin tärkeä, mutta tässä tarvitaan pitkän aikavälin ratkaisuja, kehitystä ja niin poispäin. Mutta se, mitä nähdään rajoilla näissä säilöönottokeskuksissa tämän muuttaminen on mahdollista. Se on meidän käsissämme ja ihmisoikeusrikkomukset näissä yhteyksissä ovat sellaisia, että niihin on todellakin puututtava ja muutos on saatava aikaiseksi. Ja olenko tyytyväinen, Herfos kysyi, olenko tyytyväinen Euroopan tilanteeseen – No, yleinen kysymys taas, mutta sanoisin, että Eurooppa on ehkä se alue maailmassa, missä on eniten tietoisuutta monista ihmisoikeushaasteista, jos ajatellaan sellaista seikkaa, kuten syrjintää, jossa on edistytty hyvin paljon viime vuosikymmenä. En tiedä mitään muuta aluetta, missä oltaisiin näin tietoisia kuin meillä ja missä olisi yhtä paljon elimiä, sekä kansallisella että paikallisella että Euroopan tasolla, jotka puuttuvat näihin kysymyksiin. Tästä huolimatta meillä on kyllä muitakin haasteita paljon, ja tämä käy ilmi myös meidän vuosiraportistamme. Eli toisaalta olen optimisti, kyllä tässä sillä puhumme näistä asioista nyt juuri täällä parlamentissa, mutta samanaikaisesti tietysti meillä on vielä haasteita, jotka kaikki tiedämme. Olen pannut merkille tämän kysymyksen, joka liittyy maahan ja maan omistukseen liittyviin oikeuksiin. Totta, että tämä jäi puuttumaan tämän vuoden raportista. Ja sitten edustaja Tavares puhui viraston mandaatista. Tämä on poliittinen kysymys komissio, neuvosto ja parlamentti päättävät siitä, minkälaisen elimen ne haluavat tulevaisuudessa. Kyllä me voi, olemme valmiita korostamaan tiettyjä maita, erityisesti vuosiraportissamme. On kuitenkin totta, että emme tee niin kuin meiltä pyydettiin, että laatisimme esimerkiksi Unkarin median lakia koskevan raportin siis yhtä tiettyä maata, mutta parlamentti pyysi parisen vuotta sitten, että ottaisimme kantaa siitä, miten Liettuassa opetetaan seksuaalisuuteen liittyviä asioita. Tuollankaan emme pystyneet yhdestä ainoasta maasta laatimaan raporttia, mutta teimme sitten kuudesta eri maasta raportin ja kävimme läpi lainsäädännön näissä eri maissa. Ja tuossa yhteydessä sitten ehkä yksi tai kaksi maata joutuvat sellaisen valon, että niiden tilanteeseen olisi erityisesti puututtava. Eli ei ole aina niin, että yhden maan tilanteesta raportoiminen olisi tehokkaampaa kuin vertailevan tutkimuksen tekeminen, mutta on totta, että tämä on puute meidän mandaatissamme tänä päivänä. Sitten ilmaisuvapaus, tämä on viimeinen kommenttini. Niin viimeinen vastaukseni. Eli se, miten tasapainotetaan se, kuinka rajoitetaan vihapuhetta, mutta toisaalta mahdollistetaan ilmaisunvapaus. Tämä on hyvin vaikea tasapaino, joka on saatava aikaiseksi ja me kiinnitämme tähän huomiota. Ja siinä kaikki. Kiitos. if you want to Ja sitten Branskeris, jos haluatte vielä lisätä jotain. Kyllähän nämä pääjohtaja tässä oikeastaan jo melkein kaiken sanoikin. Ja olemme jo tässä myöhässä aikataulusta, joten minulla ei ole paljon lisättävää, mitä ilmaisuvapauteen tulee. Siitä ehkä totesin sen verran, että kun puhutaan monivuotisista kehyksistä, niin meillähän ei ole tällaisena erillisenä aiheena ilmaisun vakautta käsittelyssämme. Eli luonnollisesti se liittyy näihin suurempiin kokonaisuuksiin, mutta se on aivan ilmeisesti kysymys, jos yksittäisiä rikkomuksia tapahtuu, niin luonnollisesti toimielinten tulee näitä kysymyksiä katsoa. Ja tämä koskee muitakin kysymyksiä siitä, että tämä ei ole meidän toimivaltaamme. Me emme voi ottaa vastaan erityisiä valituksia. Sitten lyhyesti paikallisesta tasosta ja indikaattoreista. Ehkä voisin lisätä Mortenin vastaukseen vielä sen, että indikaattorien suhteen tässä tehdään kiinnostavaa työtä hyvin monessakin eri toimielimessä ja me luonnollisesti seuraamme heidän äh, tilanteidensa kehittymistä ja politiikan kehittymistä, mutta paikallisviranomaisten ja kaupunkien verkostoituminen ovat äh, tärkeitä kysymyksiä ja näin voidaan käydä vuoropuhelua, vaihtaa kokemuksia niin, että asiat todella saadaan paikalliselle tasolle ja tätähän Rova Naruka juuri kysyi ja pyysi. Lopuksi vielä kansalaisuus ja se, että esimerkiksi erityisesti Baltiamaissa on henkilöitä vailla kansalaisuutta, valtiottomia, ja mitä tulee heidän lailliseen statukseensa, niin te viittasitte asiaan. Ja meidän on mahdollisuus tarkastella heidän oikeuksiaan juuri EU-vaalien suhteen, siis osallistuminen vaaleihin. Tämä kuuluu meidän toimivaltaamme. Oikeus, joka heiltä puuttuu. Meidän on tapoja primääritutkimustemme puitteissa tarkastella näitä tietoja, joita ehkä jäsenvaltiot eivät kerää, mutta me voisimme ehkä katsoa, miten voisimme juuri kansalaisuusotsikkoa vahvistaa myös tämä asia esiin nostamalla. Täällähän on nostettu esiin tiettyjä kysymyksiä, jotka eivät ole olleet virastomme ydin toimivaltaa, mutta luonnollisesti voimme katsoa, miten ne saadaan myös mukaan työhömme. Itsehän viittasitte siihen, että valtiottomuus, kansalaisuudettomuus on hyvin vaikea kysymys eikä kuulu viraston toimivaltaan EUn tulisi ehkä itse siihen puuttua, mutta osallistuminen on kysymys. Kaikkien ihmisten osallistuminen vaaleihin on kysymys, johon mekin voimme puuttua. Ja tulevaisuudessa jossain ohjelmissa ehkä näin teemmekin. Mutta todella mitä päätelmiin nyt tulee, se mitä Mortenkin tässä totesi, näitä ikävimpiä ehkä ovat ne tietyt rajoitukset, joita on tässä nyt viittaan yksi tulevissa keskusteluissa, eli virastomme temaattiset puitteet tulevina vuosina. Tämähän luonnollisesti riippuu myös teistä. Ja päätöksentekijätkin tätä katsovat, että nyt on aika käydä aktiivista keskustelua siitä, onko aiheita, joita meidän tulisi käsitellä virastomme toiminnassa, niin että te voisitte todella tästä työstämme sitten hyötyä. Kiitos. We thank you for that. Kiitos oikein paljon. Ja keskustelu loppuu nyt tähän. Meidän on jatkettava vielä työtä esitystä mukaisesti. Teillä on ilmeisesti vielä jotain sanottavaa, mutta haluaisin muistuttaa, että olemme jo 15 minuuttia myöhässä verrattuna aikatauluun. Eli jos on jotain sanottavaa, niin pyydän puhumaan sähkösanomanomaisesti. Uh, Sanoisin vain, että täällä on mainittu, että me pyysimme raporttia Unkarin medialaista ja täällä sanottiin, että perusvirasto ei puuttu yksittäisten maisten ongelmiin, mutta me myös pyysimme, että luotaisiin katsaus medioiden vapauksiin 27 jäsenvaltiossa. Tämä on ihan eri kysymys. Herra Charu. On aivan totta, että parlamentti on meiltä tätä pyytänyt ja vastasimme, että tällä hetkellä mikä meidän toimivaltamme on ja mitkä resurssimme ovat, meidän ei ole mahdollista asiaa tarkastella, mutta pyyntöä tarkastelimme erittäin huolellisesti, koska itsekin suhtaudumme asian hyvin vakavasti, mutta todella emme nähneet, että meillä olisi mahdollisuuksia tätä asiaa ottaa käsittelyä. Thank the leading team of the fundamental... Taas kerran haluamme kiittää perusoikeusviraston johtajaa Jermia ja Branskerisiä ja teemme mielellämme lisää yhteistyötä kanssanne. Kiitän. Now, we got some minutes delayed. Olemme nyt hiukan myöhässä. Menemme kohtaan viisi, joka käsittelee EUn, Islannin ja Norjan välistä sopimusta Euroopan unionin jäsenvaltioiden sekä Islannin ja Norjan välistä luovutusmenettelystä. Meillä on esillä nyt mietintä luonnos, jonka on laatinut kollegamme Rui Tavares. Hän on esittelijä Libe-valikunnassa. Kaikki muistavat varmasti, että vuonna 2010 Euroopan parlamentti antoi hyväksyntänsä Euroopan unionin ja Japanin väliselle keskinäiselle oikeusapusopimukselle liittyen rikosasioihin. Ja nyt meillä on toinen kansainvälinen sopimus, joka koskee Norjaa ja Islantia ja siinä se käsittelee luovutusmenettelyä pidätysmääräyksen nojalla ja ajatus on, että Norjaan ja Islantiin pätisivät samat periaatteet, jotka ovat pidätysmääräyksen taustalla. Samanaikaisesti Norjan ja Islannin kanssa käsitellään keskinäistä oikeusapua. Orban komissio on tehnyt ehdotuksen neuvoston päätöksiksi, jotta tämä muodosti hyväksyttäisiin Lissabonin sopimuksen artiklan 218 pohjalta. Ja tähän tarvitaan Euroopan parlamentin hyväksyntä siis. Ja nyt esittelijä Tavares kertoo meille tästä asiasta ja sen jälkeen päätämme tarkastusten jättämisen määräajasta. Olkaa hyvä, Ratavares. Well, Norway and Iceland... Kiitos puheenjohtaja. Norja ja Islanti luonnollisesti ovat osa Schengenin aluetta. Ja vaikka Schengen ja Euroopan pidätysmääräykset eivät liity suoranaisesti yhteen. menettelytavan suhteen, niin on kuitenkin tiettyä etua, jos ne pidetään yhdessä, niitä käsitellään yhdessä, eli useimmat maat, jotka haluavat osallistua eurooppalaisen pidätysmääräysmenettelyyn, ovat unionin jäsenvaltioita ja omassa mietinnössäni en näe mitään syytä vastustaa niiden pyyntöä osallistua tähän tämän välineen mukana tuoman yhteistyöhön välineen, jota EU-jäsenvaltiot jo käyttävät. Monemmat, jäsenva- monemmat näistä maista, Islanti ja Norja, ovat äh, maita, joissa pidätettyä kohdellaan hyvin, kuolemanrangaistusta ei ole käytössä. Ja oikeuden turvallisuuden ja vapauden äh, mm, kysymysten puitteissa maihin ei liity minkäännäköisiä ongelmia. Eli en näe mitään suurempia vastalauseita sille, etteivätkö ne voisi luovutusmenettelyn osallistua ja todella tulla osaksi tätä sopimusta. On tässä pari yksityiskohtaa kuitenkin. Toinen liittyy liittyy tiettyihin rikollisuuden muotoihin. Ja ennen kaikkea kyse on hyvin vakavista rikoksista, mutta Mehän olemme tästä jo keskustelleetkin täällä valiokunnassamme. Ja tietyt rikokset, jotka liittyvät esimerkiksi laittomasiirtolaisen siirtolaisen piilotteluun, niin tämä rikos on luonnollisesti hyvin vakava, jos kyse on ihmisten salakuljetuksesta, mutta ö, muussa tapauksessa, jos nyt esimerkiksi kodissaan antaa suojan yhdelle laittomalle siirtolaiselle, niin asia ei ole ollenkaan niin vakava. Ja kysehän saattaa olla myös poliittisista ö, kysymyksistä, mutta näillä mailla on tähän mm, tällaiseen rikollisuuteen, johon liittyy kaksoisrangaistavuus liittyen tiettyjä ongelmia. Tilannetta tulisi parantaa. Kyseessä on tällä hetkellä käynnissä oleva koe ja inhimilliset kriteerit tulee ennen kaikkea ottaa huomioon ja kaikki muut oikeudet, jotka liittyvät esimerkiksi pidätetyn oikeus saada puolustus, ja käännökset, tulkkaus ja niin edelleen. Me luonnollisesti tiedämme, että eurooppalainen pidätysmääräys ei ole täydellinen väline, mutta ihan myönteinen kuitenkin, eikä nyt todella niin kuin, niin kuin totesin, näe mitään syytä vastustaa Islannin ja Norjan osallistumista tähän yhteistyöhön mietintöluonnoksessani totean, että parlamentin tulisi hyväksyä tämä sopimus. Määräaika tarkistuksille lienee 20. kesäkuuta, ellen erehdy. Hey, thank you. You made it concise. Kiitos. Tiivistä tekstiä. Jos joku nyt haluaa käyttää puheenvuoron, ilmeisesti komissio ei aio, ja Unkari puheenjohtajavaltiona, entä joku edustaja, haluaako joku meppi kommentoida sitä, mitä nyt kuulimme esittelijä Tavarisin sanovan? Ei, ei ole kommentteja. No, tässä tapauksessa yksinkertaisesti ilmoitamme, että tarkistusten jättämisen määräaika on asetettu. Se on 20. kesäkuuta. Ja siinä kaikki. Näin voimme mennä eteenpäin. Seuraava kohtaan. Kyseessä on kohta numero kuusi. Aiheena on EUn ja Australian välinen sopimus lentoliikenteen harjoittajien EU-sta peräisin olevien PNR eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle. Tämä tärkeä aihe on käsittelyssä ensimmäistä kertaa. Siitä vastaa esittelijä Intveld. Me tarkastelemme luonnosta Eli annan nyt puheenvuoron esittelijä Intveltille, joka kertoo nykytilanteesta ja siitä, mihin aloitteisiin voidaan ryhtyä. Ja sitten ehkä komissio tai puheenjohtajavaltio käyttävät puheenvuoron. Edustaja Entvelt. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti voimme varmasti tämän keskustelun käydä, sillä mitään suositusluonnosta ei ole. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö olisi mitään mistä puhua. Ne, jotka eivät ole seuranneet asiaa läheltä, muistuttaisin lyhyesti seuraavasta. Tällä hetkellä on olemassa Australian kanssa sopimus, jota pannaan täytäntöön väliaikaisesti ja se koskee matkustajarekisteritietojen toimittamista. Tämä parlamentti on aina kovasti arvostellut näitä sopimuksia ja Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen myötä meidän on annettava suostumuksemme tälle väliaikaiselle sopimukselle Australian kanssa ja myös Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa tehdyille sopimuksille. Ja ehkä muistatte, että viime vuoden toukokuussa päätimme keskeyttää tai lykätä äänestystä. Näin ostimme ikään kuin aikaa, jotta voitaisiin neuvotella parempi sopimus. Komissio on neuvotellut ja on nyt päästy tiettyyn lopputulokseen Australian kanssa. Me olimme toivoneet, että neuvosto olisi voinut pystyä tekemään päätöksen neuvottelutuloksesta viime viikolla. Näin ei kuitenkaan käynyt. Jäsenvaltioilla on varaumia. Jotkut vastustavat itse sopimusluonnoksen sisältöä. Toiset ongelmat liittyvät menettelytapoihin, joillain mailla on opt-out-mahdollisuus. Ne ovat tässä siis mm, toistaiseksi sopimuksen ulkopuolella ja miettivät siihen liittymistä. Neuvosto ei siis ole vielä tehnyt päätöstä, eli emme voi antaa suositusta. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että emmekö tekisi mitään, sillä kaikkien poliittisten ryhmien varjoesittelijät ja minä itse teemme hyvin läheistä yhteistyötä, ei ainoastaan Australian sopimuksen osalta, vaan myös Yhdysvaltain ja Kanadan sopimuksen kanssa. Ja tarkastelemme myös sitä, miten EUn matkustajarekisteritietoasia edistyy, sillä kaikki liittyy toisiinsa. Nyt on päätetty esittää suullinen kysymys, josta keskusteltaisiin heinäkuun täysistunnossa. Näin voimme käydä keskustelua komission kanssa ja toivottavasti myös neuvoston kanssa. Puola puheenjohtaja valtiona on luvannut olla hyvin aktiivinen asiaan liittyen. Tänä aamuna varjoesittelijöiden kanssa on asiasta puhuttu. Olemme hyväksyneet yhteisen tekstin ja menettelytavallisista syistä määräajoista ja niin poispäin. Tätä ei pystytä nyt esittämään Liben suosina kysymyksenä, mutta koska tämä on sovittu kaikkien poliittisten ryhmien kesken, niin me aiomme sen kuitenkin esittää ja keskustelu käydään. En nyt tiedä, kannattaisiko tässä sanoa vielä jotain itse sopimusluonnoksen sisällöstä. Siitä on puhuttu aikaisemminkin, eli jäsenet voivat itse päättää, haluavatko he saada lisää tietoa. Commission? Thank you, Chair. Yes, very brief. Komissio. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti käymme keskustelua sitten heinäkuussa. Kiitos. Point. Now. Siinä oli selkeä pointti. Ja sitten puheenjohtajavaltio tai joku muu edustaja, haluaako joku käyttää puheenvuoron liittyen tähän lyhyen katsaukseen, joka liittyy suositukseen, joka ei vielä ole sellainen. No niin, ei ole mitään sanottavaa. Hyvä. Näin tämä menee yllättävän helposti ja nopeasti. Ja pääsemme seuraavaan kohtaan. Kyseessä on kohta numero seitsemän. Euroopan tietosuojavaltuutetun kertomus koskien vuosikertomusta vuodelle 2010 sekä tietosuojan tämänhetkistä tilannetta. Olemme täällä ja haluamme kuulla Peter Hastingsin esityksen mutta koska hänellä oli tarkoitus puhua kello 11, niin hän ei ole vielä paikalla, eli voisimme ehkä pitää tauon. Tämä muutaman minuutin tauko olisi nyt paikallaan, kunnes Peter Hastings saapuu avustajineen paikalle. Ja sitten voimme keskustella tästä aiheesta. Tämä olisi parempi ratkaisu kuin se, että hypättäisiin seuraavaan kohtaan, joka koskee yhdenvertaista kohtelua, sillä Raun Romeva on tässä esittelijänä. Hänen on tarkoitus olla paikalla 11.30. Hänkään ei ole täällä. Eli nyt pidetään puolen tunnin tauko. Kiitos. Let's take a break. Okay.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 tietosuojavaltuutettu Hastings ja hänen äh, apulaisensa herra Buttarelli ovat matkalla, joten 15 minuutin, tauko 15 minuutin kuluttua jatkamme. I, I think all members... Mutta jäsenet varmaan kuvittelevat, että tämä keskustelu käydään kello 11. On ihmisiä, jotka tulevat varmaankin tätä varten paikalle, joten minä kyllä ehdotan, että keskeytetään kokous kello 11, koska 11 tämä piti käsitellä. Yeah, well, uh, the, that's the planning, eh? <laughs> Näin tämä oli suunniteltu. Then? No, tehdään sitten niin. Jatkamme kello 11.00. Silloin palaatte saliin. Thank you, colleagues. We had this... Kiitos kollegat. Pidimme tässä tämän pienen tauon, mutta nyt olemme valmiita jatkamaan työntekoa. Kello on 11.00, vähän yli. Näin jatkamme siis töitämme ja toivotamme tervetulleeksi Euroopan tietosuojavaltuutetun Peter Hastingsin. Hän on tämän tietosuojavaltuutetun viranomaisen johtaja ja sitten hänen avustajansa apulaistietosuojavaltuutettu Giovanni Bottarelli. Tervetuloa ja nyt me kuulemme puheenvuoron, joka koskee vuosikertomusta 2010, ja sen jälkeen aloitamme keskustelun. Eli pidemmittä puheita. Herra Hastings, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että olemme saaneet tilaisuuden kertoa teille, puhua teille vuosikertomuksemme päälinjoista ja joistain keskeisistä kysymyksistä täällä live-valiokunnassa. Teille on lähetetty ennalta PDF-versio tästä vuosikertomuksestamme ja kirjallisen version saatte tänään. Ja haluamme mielellämme kuulla teidän kysymyksiänne ja huomioitanne. Vuosikertomuksemme osoittaa selvästi, että vuosi 2010 on ollut hyvin kiireinen, dynaaminen ja myös tuottelias vuosi kaikille meille tietosuojavaltuutetun toimistossa ja tietosuojavaltuutetun valtuutetun puitteisiin kuuluvissa kysymyksissä. Meidän tulee lisätä me entisestään voidaksemme varmistaa entistä paremman yksityisyyden suojan toteutumisen sekä tietosuojan toteutumisen muuttuvassa maailmassamme. Nämä suuntaukset ovat hyvin maailmanlaajuisia, liittyvät internetiin sekä miten käyttöön kaikilla elämän alueilla, myös niillä kaikkein yksityisimmillä ja intiimeimmillä alueilla. Ja tämä koskee meitä kaikkia, jokaista meistä, ja siksi se on äärimmäisen tärkeää myös Euroopan unionille kokonaisuutena sekä sen hallinnolle. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kaksi kolmasosaa kaikista EUn kansalaisista ovat huolissaan tai erittäin huolissaan yksityisyytensä suojasta ja yksityisten tietojen suojasta. Ja tietyissä jäsenvaltioissa nämä huolet ovat aika merkittäviä. 92 prosenttia kansalaisista yhdistyneessä kuningaskunnassa on huolestuneita henkilötietojensa turvallisuudesta ja yksityisyydestä. Tämä luku on ollut kasvamaan päin viime vuosina ja se on nyt toiseksi merkittävin sosiaalinen huoli yhdistyneessä kuningaskunnassa, Itävallassa, Saksassa. Samoin vastaava suuntausta on nähtävillä. Riippuvuus tietotekniikasta aiheuttaa merkittäviä haasteita, mutta luonnollisesti antaa myös merkittäviä mahdollisuuksia entistä tehokkaammalle tietojen suojelulle. Ensinnäkin äh, Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomat muutokset. Lissabonin sopimushan tarjoaa vakaat, vakaan oikeusperustan Euroopan unionin politiikoille myös äh, mukana entinen ensimmäinen pilari. Ja tämä on merkittävä syy sille, että tieto, tietosuojakysymykset ovat entistä enemmän EUn ytimessä ja te täällä lipevaliokunnassa tämän luonnollisesti tiedätte. Tämän lisäksi tällä hetkellä ollaan tarkastelemassa tietosuojalainsäädäntöpuitteita. Halutaan modernit puitteet ja niin neuvosto kuin parlamenttikin tällä viikolla äänestävät ehdotuksesta, tästä komission ehdotuksesta. Tämä aloite on saanut paljon huomiota niin EUn puitteissa sisällä kuin kansainvälisissäkin ympyröissä. Ja minun käsitykseni mukaan komission ehdotus on kunnianhimoinen ja se vastaa niihin merkittäviin odotuksiin, joita ää, varapuheenjohtaja Reding on luonut. Ja tämä tulee johtamaan entistä tehokkaampaan tietojen suojeluun 2015-2020 ja myös tämän jälkeen muuttuneessa maailmassamme. On ilmeistä, että tietojen suojelu on myös Tukholman ohjelmassa ja digitaalisessa agendassa ydinosassa. Kyse on äh, kestävästä kasvusta myös EU 2020 agendan puitteissa ja luonnollisesti myös maailmanlaajuisesti tietosuojakysymyksiin kiinnitetään huomiota ajatellaan vaikkapa OECDn, Yhdysvaltojen sekä G8 toimiin. Kaikki nämä tahot ovat todenneet, että henkilötietojen suojelu internetissä on olennainen kysymys, jotta käyttäjien luottamus saadaan säilymään. Kaikki olemme sitä mieltä, että Tämä avaa merkittävän ikkunan entistä paremmalle tietosuojalle, jos käytämme tilaisuutta nyt hyväksemme. Sitten ajatellen tietosuojavaltuutetun toimia vuonna 2010. Meillä on ollut monia toimia, mutta olemme julkaisseet merkittävän asiakirjan liittyen tietosuoja-asetukseen. Tässä on merkittävä muutos nyt asetuksen suhteen. Viime vuoteen astihan esitimme suosituksia ja rohkaisimme tiettyihin toimiin, emmekä niinkään antaneet laillisesti sitovia määräyksiä. Viiden vuoden toiminnan jälkeen katsomme, että nyt on aika panna uusi vaihde silmään ja erityisesti tahallisissa, toistuvissa, vakavissa tietosuojarikkomuksissa haluamme puuttua asiaan tiukasti. Haluamme varmistaa proaktiivisen, avoimen, johdonmukaisen äm, toiminnan toteutumisen ja katsomme, että tietosuojavaltuutetun valvonnan pohja on nyt entistä vakaampi. 45-2001 asetushan antaa mahdollisuuden sille, että kun yhteisön toimielimet toimivat yhteisön lainsäädännön puitteissa, tietosuojavaltuutettu voi toimia, mutta nyt tämä koskee kaikkia unionin toimielimiä ja viranomaisia myös lainsäädännön ulkopuolisissa kysymyksissä – ja korostan tässä nyt sitä siinä tapauksessa, äh, paitsi jos yhteisön lainsäädännössä toisin todetaan, että tätä haluan erityisesti korostaa. Äh, tietosuojavaltuutetun äh, toimivaltaa mahdollisesti tulee vielä hienosäätää ja tähän tulemme puuttumaan lähitulevaisuudessa. Sitten tietosuojavaltuutettujen verkosto, joka kattaa nyt jo lähes 50 eri toimielintä. Se on äh, hyvin vaikuttava resurssi ja viime lokakuussa julkaisimme mm, asiakirjan liittyen äh, tietosuojavaltuutettujen yhteisiin sääntöihin ja mm, kuulemisten puitteissa olemme hyvin äh, läheisesti seuranneet ennen kaikkea EUn tietosuojalainsäädännön uudistumista. Ja usein, muun muassa tänään, olemme painostaneet sen puolesta, että saataisiin uudenaikaiset kattavat puitteet tietosuojalle niin, että käytännössä tietosuoja todella toteutuisi. Tammikuussa tänä vuonna julkaisimme lausunnon asiasta sen epäilemättä olette nähneet ja ottaneet huomioon pohdinnoissanne. Toiseksi Tukholman ohjelma ja digitaalinen agenda, jotka tässä jo mainitsinkin, ovat kaksi avainohjelmaa, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä tietosuoja-alalla ja ne ovat osa meidän kuulemistoimintaamme ja ne osoittavat selvästi, että tietosuoja on äärimmäisen tärkeä väline molemmilla aloilla ja toteaisin, että viime vuonna annoimme 19 lainsäädäntölausuntoa ennätysmäärän. Kyse on muun muassa EUn sisäisestä turvallisuudesta, terrorismin torjunnasta, PNR-tietojen luovuttaminen, matkustajatietojen luovuttaminen kolmansille maille, vapaan oikeuden ja turvallisuuden alue, digitaalinen agenda sekä myös aktasopimus. Nämä kaikki ovat kysymyksiä, joihin me olemme antaneet lausuntomia, jotka ovat myös teidän pöydällänne. Ja nämä lausuntomme voitte löytää kotisivuiltamme internetissä. Olemme löytäneet 77 Äh, relevanttia aihetta, joista 34 olemme äh, nostaneet esiin prioriteetteina. Meillä on tällainen punainen, äh, keltainen, vihreä merkintä. Tämäkin löydätte kotisivuiltamme ja me todella seuraamme näiden asioiden kehittymistä hyvin läheisesti. Lainsäädäntölausuntojemme määrä tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa entisestään. Jo tässä vaiheessa vuotta olemme näitä lausuntoja antaneet enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Me myös seuraamme, miten suosituksemme on komissiossa, neuvostossa ja parlamentissa otettu vastaan ja myös meidän kaikkein kriittisimpiä huomioitamme on aina Ähm, ne on terve, niitä on tervehditty niin Euroopan parlamentissa kuin muissakin toimielimissä ja pidetty niitä erittäin tärkeinä. 518.07 tapauksessa yhteisön tuomioistuin totesi, että tietosuojavaltuutetun tietosuojaviranomaisen on oltava täysin riippumaton. Tämä tapaus liittyy Saksan liittotasavallan toimiin. Ja ähm, Ähm, yhteisön tuomioistuin tulkitsi paitsi tietosuojadirektiivin 28 artiklaa myös äh, Euroopan ähm, unionin äh, sopimuksen 16 artiklaa, joten näillä kaikilla on merkittävää vaikutusta uusiin lainsäädännöllisiin puitteisiin ja toivon, että tarkennuksia vielä saadaan aikaan. Tämä todetaan myös perusoikeusviraston toiminnassa. Te, heidän vuosikertomuksensa te kuulitte aiemmin tänä aamuna. Jotkut puutteet, joita kertomuksessa nostetaan esiin, liittyvät harmonisoinnin parantamiseen sekä kansallisten viranomaisten toiminnan Ähm, johdonmukaistamiseen. Me tarvitsemme läheistä yhteistyötä ja läheistä yhteistyötä olemme tehneet kansallisten viranomaisten kanssa artikla 29 työryhmässä, työryhmässä jossa tietosuojavaltuutettu on erityisesti puuttunut strategisiin ja sisällöltään kaikkein tärkeimpiin ydinosaamisemme liittyviin asioihin. Tärkeää työtä on samoin tehty ähm, Eurodac-järjestelmän koordinoinnin puitteissa. Tällöin hän kansallisten kollegojen kanssa tietosuojavaltuutettu vaihtaa tietoja. Kyse on myös äh, tulli- ja vaihtojärjestelmästä ja viisumijärjestelmästä sekä äh, toisen sukupolven äh, Schengen-järjestelmästä, kunhan se astuu voimaan. Eurodakin kokemukset viime ajoilta ovat siis hyvin hyödyllisiä myös laajemmissa puitteissa. Ja tässä vaiheessa pyytäisin, että apulaistietosuojavaltuutettu Giovanni Buttarelli kertoo teille vielä lisää yksityiskohtia sekä kuvailee painopistealueitamme lähitulevaisuuden suhteen. Ja tämän jälkeen mielellämme vastaamme kysymyksiinne liittyen tähän kertomukseemme ja muihin toimivaltamme alaisiin kysymyksiin. Kiitoksia sitten herra Butarelli. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Meidän raporttimme vuodelta 2010 kattaa kuudennen kokonaisen toimintavuotemme ja edps ja toisen vuoden, viiden vuoden mandaatista yhteisessä mielessä. Kuten näette täältä eri kappaleista ja liitteistä, me toimimme tietosuojaa valtuutettuna ensiksi sillä tavoin, että varmistimme, että toimielimet ja elimet käyttävät noudattavat oikein tietosuojasäännöksiä. Ja nyt voimme ylpeänä sanoa, että EUn toimielimet ja elimet, niitä on valvottu. Jatkuvasti on käytetty toimintaindikaattoreita, jotka koskevat kaikkia EUn elimiä. 2009 keväällä aloitimme yleisen seurannan ja olemme tarkkaan valvoneet tietosuojasääntöjen noudattamista. Tällä kerrotaan siitä, minkälaisia eri toimintamahdollisuuksia tietosuojavaltuutetulla on ja kerrotaan, miten voidaan ryhtyä toimenpiteisiin. Ja me oletamme, että elimet ja toimielimet olisivat vastuullisina kaikista suosituksista, eli ne ovat vastuussa siitä, että ne pannaan täytäntöön ja niiden on pystyttävä osoittamaan, että näin on todellakin tehty. Eli mikä tahansa toimielin tai elin, joka ei noudata meidän suosituksiamme, eh, kohtaisi sitten viralliset toimenpiteet, joihin pitäisi ryhtyä. Onneksi suurin massa osassa tapauksista meidän suosituksiamme on noudatettu ja sen takia meidän ei ole pitänyt tehdä näitä virallisia muodollisia päätöksiä. Me olemme kuitenkin joissain tapauksissa harjoittaneet tarkkaa harjontaa, kun olemme olleet huolestuneita joidenkin virastojen toimintatavoista. Joissain tapauksissa me kävimme kyseisessä elimessä paikan päällä tekemässä tarkastuskäynnin. Etukäteisvalvonta on myös tärkeää. Vuonna 2010 hyväksyimme 55 etukäteispäätöstä ja myös päätöksiä, jotka liittyvät esimerkiksi varhaisvaroitusjärjestelmään, joka koski tiedon vaihtoa tartuista taudeista ja myös liittyen henkilöstön rekrytointiprosesseihin. Vuonna 2009 näitä etukäteisarviointeja ja eh, ilmoituksia on ollut jonkun verran vähemmän ja tästä syystä olemme nyt kuroneet umpeen tämän jälkeen jääneisyyden, mitä meillä oli, ja olemme pystyneet toimimaan tehokkaammin tilannetta tasapainottaa myös sen, että tapauksia on käsitelty loppuun enemmän, 137, sillä olemme erityisesti korostaneet sitä työtä, mitä tehdään seurantana edellisten vuosien suositusten pohjalta. Me jatkamme vielä muitakin valvontatapoja, mietimme sitä, miten hallinnoimme näitä valituksia ja miten tehdään päätöksiä temaattista suuntaviivoista. Valitukset, jotka tietosuojavaltuutettu vastaanottaa, ovat yhä monimutkaistuneet, vaikka määrä on vähän vähentynyt 15 prosenttia. 2010 saimme ainoastaan 94 valitusta, jotka liittyvät lähinnä siihen, että tietoja pystyttäisiin eh, tarkistamaan ja tekemään niihin korjauksia. Kaksi kolmasosa on sellaisia tapauksia, jotka eivät meille kuulunut, ja yhdessä kolmassa osasta tapauksista asia otettiin käsittelyyn ja tällöin tehtiin suosituksia tietosuoja vastuulle, vastuullisille henkilöille. Me jouduimme, halusimme harmonisoida parhaat käytänteet näillä aloilla niin, että voidaan toimia asetuksen mukaisesti ja voimme havaita, että monessa toimielimessä ja elimessä edistyttiin hyvän suuntaan ja sitten konsultoitiin lisää liittyen hallinnollisiin toimiin ja lähetimme kirjeen kaikille instituutioiden ja virastojen johtajille. Pyrittiin korostamaan sitä, että tarvitaan parempaa suojelua ja korostettiin heidän omaa rooliaan tietosuojaa määräysten täyttämisessä. Vielä muutama seikka liittyen meidän toimintatapaamme. Tämä 19 lainsäädäntöä lausuntoa ja viralliset kommentit liittyvät tiettyihin aiheisiin, mutta erityisesti digitaalisen agendan täytäntöönpanon ja Tukholman ohjelman yksityisyyden suoja myös tärkeä seikka. Tällöin otimme, ryhmme toimiin liittyen myös Nitsan asetukseen. Nyt en mene yksityiskohtiin näiden eri kannanottojen osalta. Nämä ovat sellaisia aiheita, jotka löytyvät aina teidän asiallistointanne, esimerkiksi EUn ja Yhdysvaltain välinen sopimus liittyen PNR ja sisämarkkinainformointijärjestelmä. 2010 teimme hyvää yhteistyötä kaikkien kollegojen kanssa kansallisella tasolla moniin asioihin liittyen, erityisesti siihen, miten tulkitaan jotain tärkeimpiä tietosuojadirektiivin säädöksiä, ja me myös olimme antamassa aktiivisen panoksemme, mitä tulee kontrollointiin ja prosessointiin ja täytäntöön pantavan lakiin. Meidän toimielimessämme tuli 2010 paljon henkilökunnan lisäystä. Me teimme organisaatiouudistuksen, olemme suunnitelleet paremmin sisäisiä menettelyjämme ja budjetin käyttöä, sihteeristöä, organisoitiin uudelleen, jotta pystyttiin selkeyttämään vastuualueita ja toimimaan tehokkaammin, kun eri tehtäviämme toteutetaan. Tämä uusi organisaatiokaavio löytyy meidän nettisivuistoltamme ja paransimme myös tiedotustoimiamme ja välineitämme. Tärkeä asia tähän liittyen oli se, että Saksa otettiin kolmanneksi kieliksi Englannin ja Ranskan rinnalle tiedotustoimissamme. Ja sitten 2011 prioriteetit tietojen säilöntädirektiivin tarkistus tulemaan tärkeä asia tänä vuonna. Komissio on äskettäin julkistanut evaluatioraportin ja me olemme äskettäin ottaneet kantaa asiaan sanoneet, että direktiivi ei ole perusoikeus näkökulmasta tarpeeksi pitkälle menevä. Meidän pitää miettiä vielä lisää tarpeellisia toimia ja suhteellisuutta. Me aiomme miettiä myös Eurooppa 2020 strategiaan liittyviä eh, komponentteja ja aiomme keskittyä muihinkin aiheisiin liikenteen ja suuressa määrässä tapahtuvan tiedonsiirron li- tiedonsiirtoon liittyen. Aiomme myös miettiä resurssien käyttöä, oikea-aikaisuutta ja antaa suosituksia tietosuojasta ja tämä sisältää seminaareja ja erilaisia asiakirjoja. Jos ajatellaan näitä ex post etukäteisarviointeja, ne on lähes nyt pystytty selvittämään ja sen takia aiomme miettiä uudenlaisia prosessointioperaatioita, jotta voimme varmistaa sen, että henkilötietojen suoja pannaan kunnolla toimeen EU-viranomaisissa ja aiomme jatkossakin varmistaa sen, että tietosuoja toteutuu. Näin teemme sekä yleisiä että kohdennettuja tarkistustoimia. Lopuksi haluaisin sanoa, että olemme nyt varmistaneet sen, että olemme toimineet riippumasti, riippumattomasti valvontaviranomaisena ja meidän organisaatiomme toimii nyt myös oikealla tavalla. Haluaisimme kiittää kaikkia niitä toimielimiä, erityisesti tätä valiokuntaa ja kaikkia niitä, jotka ovat antaneet meidän työllemme tukea ja haluaisimme erityisesti kiirtää, kiittää myös omaa henkilöstämme. Kiitos. Kiitos herra Hastings ja herra Butarelli tietosuojan valtuutetun raportista ja nyt sitten me pitävät esittää kysymyksiä. Aivan ensiksi Diaz de Mera. Of course. Mr. Diaz de Mera. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kysyä herra Hastingsilta kaksi asiaa, jotka liittyvät toisiinsa. Kertomuksen sivulla 59 luku 362 puhutaan terrorismin rahoitusohjelmasta, TFTPstä ja SWIFTistä. Nyt puhun tästä b se koskee Europolia. Europoliin liittyy neuvoston päätös. Ja nyt olemme antamassa uutta asetusta. Neuvoston päätöksessä on välineitä tietosuojaa koskien. Ne koskevat valvonta, ja yhteistä valvontaviranomaista. Tiedämme jo millaista polemiikkaa <coughs> TFTPstä ja ja tieteen siirrosta syntyi. Seuraava eh, kysymys teille, herra Haastens. Onko riittävällä tavalla nyt tuettu ja taattu neuvoston päätöksen kautta tietojen yksityisyys ja suoja Europolin sisällä? Vai onko niin, että kun laadimme uuden Europol-asetuksen, pitäisikö meidän ottaa mukaan sellaisia mekanismeja, joilla voidaan taata parempi turvallisuus ja yksityisyys. Kiitoksia. Gracias. Now. Kiitos. Sitten Rova Weber. Thank you very much, Chair. Uh... Kiitos. Haluaisin onnitella niin Hastingsia kuin Puttarelliakin heidän toiminnastaan jo pitkältä ajalta ja myös esityksestä tänään. Nyt voidaan varmaan todeta, että teidän viranomaisenne on yksi parlamentin suosikeista ja tämän valiokunnan suosikki ainakin, koska usein meidän tulee selvittää asioita ja ymmärtää, miten eri menettelyt toimivat. Ja teidän lähestymistapanne on luonnollisesti äh, lainsäädännöllinen ja te toimitte aina hyvin äh, avoimin mielin ja on ehdottomasti huolehdittava siitä, että tietosuoja toteutuu. Te olette olleet mukana monissa meidänkin toimissamme, lähes kaikessa voisin jopa todeta. Ja kun tässä nyt äh, katsotaan Frontexin tilannetta ja keskustelua Eurodacista sekä ää, poliisien mahdollisuutta käyttää Eurodac-tietoja ja samoin tietenkin kansainväliset sopimukset ja ää, matkustajatietojen vaihtaminen. Nämä liittyvät luonnollisesti parlamentin toimintaan, mutta on myös monia muita kysymyksiä, internetin estot muun muassa. Joten Kysyisin nyt seuraavaa. Kun monet näistä direktiiveistä, mm, uudistuksista, muutoksista, direktiivien uudistamisista hyvin pitkälti riippuvat neuvoston päätöksestä. Parlamenttihan on päätöksentekijä yhtäällä, mutta toisaalla meillä on neuvosto. Niin mikä olisi, mitä strategiaa ehdottaisitte neuvoston vakuuttamiseksi siitä, että heidänkin tulisi ottaa huomioon se, mitä te sanotte ja aivan epäilemättähän parlamentti pitkälti aina tukee teidän lausuntojanne. Miten tämä asia voitaisiin hoitaa, koska kaikki nämä asiat ovat tällä hetkellä todella meidän käsittelyssämme. Mr. Albrecht. Kiitos edustaja Albrecht. No kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille herra Hastings ja kiitos Buttarellille samoin esityksestä. Te todella ansaitsette kehuja työstänne ja me olemme voineet nähdä, että työnne on todella oikeutettua. Minulla olisi konkreettinen kysymys, konkreettinen huomio. Aiemmin emme matkustajatietokysymyksestä, PNR-kysymyksestä kovinkaan pitkälti keskustelleet, mutta teidän kertomuksestanne voin lukea, että erityisesti mitä riskianalyysiin tulee ja profilointiin tulee, niin pidätte niitä ongelmallisina. Ja minua kiinnostaisikin kuulla, onko teillä jotain ratkaisuehdotuksia näiden ongelmien osalta. Siis tämä PNR-analyysihan koskee niin Yhdysvaltain kuin käsittääkseni myös Australian kanssa solmittavaa sopimusta. Tämä analyysi on itse asiassa sopimuksen ydinkysymyksiä. Ja todella ajatellen näitä käytösprofiileja ja sitten epäilyprofiileja. Ja koska nämä eivät mitenkään liity konkreettisiin epäilyksiin yksittäisten tapausten kohdalta, vaan liittyvät monenlaisiin tietoihin, joita kerätään, niin haluaisinkin kuulla, oletteko jo pohtineet asiaa tämän pidemmälle, miten tällainen määritelmä saataisiin aikaan. Kiitos. Thank you. Now, Mr. Voss. Kiitos ja sitten Mr. Voss. Vielen Dank. Kiitos. Minulla olisi koko joukko pieniä kysymyksiä Yhtäältä hän juuri tällä hetkellä tietosuojadirektiiviä olemme uudistamassa. Ja yksi pääasioista on yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla Euroopassa, Euroopan unionissa. Ja kun tämä kysymys online offline on aika monimutkainen, niin mielestäni tarvittaisiin yksinkertaisia selkeitä sääntöjä. Mikä on teidän arvionne? Olisiko mielestänne mahdollista päästä tilanteeseen, jossa tietosuojaa sovelletaan aivan samoin kaikkialla Euroopan unionissa, vai onko kyseessä pysyviä eroja, sellaisia eroja kuin olemme tässä nyt viime aikoina joutuneet havaitsemaan? Onko mahdollista, että jonain päivänä päästään tilanteeseen, jossa yhdenmukaiset säännöt todella toteutuvat kaikkialla unionissa? Toinen kysymys. Omassa kotimaassani Saksassa minulle on syntynyt vaikutelma, että tietosuojaa hiukan liioitellaankin. Liioitellaan siinä mielessä, että on pohdittu jopa e, nimettömien tietojen suojelua, siis ei enää henkilötietojen. Ja minä en oikein tiedä, jos nyt lähdetään tällaiseen sääntelyyn. Tässä mielestäni rajat hämärtyvät ja tämä saattaa johtaa johtaa kyllä varsinaiseen hämmennykseen myös kansalaisten silmissä. Tässä nyt ehkä hiukan liiottelen, mutta tämä on liiottelua. Täytyy kyllä todeta, että jos kävisi niin, että vasenkätisten osalta olisi tiettyjä sääntöjä ja sitten oikeakätisten suhteen toisia. Tässä ne liiotellaan ää, tietosuojaa. Sitten kolmas kysymys. Tietosuoja ja turvallisuus ovat aina keskustelujen keskiössä. Kun nyt arvioidaan tilannetta toi, ja suhdetta toisiimme tässä digitaalisessa maailmassa, niin varmaan voi todeta, että kyllä turvallisuus voi parantuakin tietojen vertailun puitteissa. Olisiko teillä tästä jotain ajatusta? Ja sitten vielä TFDP-ohjelma kuvailitte, että välitämme eteenpäin liikaa tietoja. Eikö tässä nyt tulisi pikemminkin tehdä sellainen päätelmä, että eurooppalaisilla tulee olla oma ohjelma, joka mahdollistaa sen, että yksittäisiin pyyntöihin vastataan yksittäisten tietojen välittämällä. Entä Kiitos ja sitten Welde. Kiitos puheenjohtaja. Minä yhdyn niihin, jotka ovat kiittäneet tietosuojavaltuutettua ja kovasti korostaneet sitä, kuinka hyvää työtä te olette tehneet. Minäkin olen tätä mieltä. Te olette nyt seitsemän vuoden ajan saaneet suoja valtuutetusta muovattua tällaisen erittäin hyvän esimerkin. Minulla on yksi kysymys teille. Komissio konsultoi teitä usein silloin, kun valmistellaan lainsäädäntöehdotuksia. Oletteko te tyytyväisiä siihen, kuinka paljon komissio huomioi teidän suosituksenne? Ja haluaisin mainita erityisesti erään tapauksen. Ja kyseessä on tietysti tietojen säilyttämisdirektiivin arvioinnista. Kiitos ja sitten Sampo Sutil. Uh, Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää kollegan tavoin tietosuojavaltuutettua erinomaista työstä ja tästä läheistä yhteistyöstä, mitä on tehty parlamentin kanssa, erityisesti tämän valikunnan kanssa. Minä olen saanut paljon hyötyä tästä yhteistyöstä toimistonne kanssa, erityisesti kun käsittelin hankalaa Frontex-asiaa. Nyt ensimmäistä kertaa harkittiin sitä, että laajennettaisiin tällaisen elimen toimivaltaa henkilötietojen käsittelemiseen. Virasto hyvin usein joutuu käsittelemään paljon henkilötietoja, mutta tähän asti prosessointi ei ollut onnistunut, koska ei oikeanlaista sääntelyä. Mutta kun nyt teidän kanssanne on tehty näin hyvää yhteistyötä, olemme voineet saada muotoiltua säädöksen, joka on saanut taakseen hyvin suuren enemmistön tässä valiokunnassa, ja tästä voidaan jatkaa. Ja sitten haluaisin kysyä, onko valtuutettu ajatellut, että tämä voisi olla mallina myös muille lakia täytäntöönpanoville virastoille ja erityisesti sille, miten yhteistyötä voidaan tehdä niiden kesken. Meidän pitäisi siis antaa mahdollisuus täytäntöönpanijoille käyttää näitä tietoja yhdessä, kunhan toimitaan selvästi lakien mukaisesti, niin kuin tekin olette sitten neuvoneet. Kiitos. Thank you. Madame Flotre. Kiitos ja Rova Flotre. Oui, merci, monsieur le président. Je vais me... Kiitoksia puheenjohtaja. Liitän ääneni niin näihin ylistäviin lausuntoihin. On totta, että teidän ante, antaa millä lausunnoilla on todella paljon auktoriteettia. Niitä luetaan kuin ilosanomaa. Ne ratkaisevat meidän poliittisia selkkauksia. Me todella hartaasti kuuntelemme teidän lausuntojanne, koska olette osoittaneet olevanne hyvin ammattitaitoisia ja luotettavia. Se on todella ratkaiseva meidän töitämme ajatellen. Haluaisin vielä puhua Frontexista, aivan kuten Busutil esittelijämme sanoja. Olette voineet vaikuttaa paljon tarkistuksiin, joita, joista sitten pääsimme sopimukseen tässä asiassa. Te voitte tehdä tutkimuksia elimiin ja nyt haluaisin puhua kahdesta asiasta. Ensinnäkin Kreikan ja Turkin rajalla eh, on todettava, että Frontex jo teki henkilötietojen keräämistä – ja sen se sanoikin tuolla ihan suoraan Kreikan rajalla otetaan vastaan rajan ylittäviä maahanmuuttajia ja keräävät heiltä sitten henkilöstö, henkilötietoja. Bulgariassa lehdessä sanotaan, että Italiassa meillä on 10-15 Frontex-asiantuntijaa, jotka tekevät eh, maahanmuuttajien eh, identifiointia. Me autamme Italian viranomaisia, näin sanottiin riittääkö, että tällainen henkilötietojen tunnistamistyö tehdään kansallisen viranomaisen tiliin? Vapauttaako se Frontexin omasta velvollisuudesta? Hän sen nykyisen mandaatin kanssa, kautta tällaista ei voitaisi tehdä. Frontex asetuksen uudistamisessa on tärkeää huomioida se, mihin asti Frontexin toimintarajat menevät silloin, kun se tekee työtä kolmannen maan piikkiin. Thank you, Mrs. Ludford. Kiitos ja Rova Ludford. Thank you, Chairman. I won't repeat what... Kiitos puheenjohtaja. En tässä nyt toista, mitä rouva Flotre sanoi. Tässähän nyt kehujen kuoro on kyllä todella soinut, mutta no, kyllä minäkin arvostan, niin kuin kaikki muut, teidän työtänne kovasti. Halusin esittää seuraavan kysymyksen. Se liittyy tietojen hallintoon. Jotenkin äh, tietosuojan valtuutetun äh, rooliin kuuluu myös se, että se havaitsee mahdollisuuksia tarkastella olemassa olevia tietolähteitä ja tuoda nämä sitten toimielinten tietoisuuteen sen sijaan, että tulisi kerätä uutta tietoa. No ihan konkreettinen esimerkki on tämä PNR-kysymys. Tässähän EUn sisäiselle tietojen keruulle on aika paljonkin ollut painetta että kerättäisiin tietoja EUn sisäisen matkustuksen puitteissa. Eli jos emme pysty keräämään näitä tietoja, niin esimerkiksi huumeiden salakuljetuksen kohdalla sen sijaan, että tultaisiin suoraan vaikkapa nyt Lontooseen, vedän tämän hatusta, niin he menevätkin ehkä Frankfurtin kautta ja sitten sisäisellä lennolla jatkavat vaikkapa Lontooseen. Joten katson, että tässähän britti- ja saksalaisten viranomaisten tulee tehdä yhteistyötä myös rajalla niin, että kolmannesta maasta tulleen lennon tietoja voitaisiin tähän käyttää sen sijaan, että tarvitsisi kerätä uutta tietoa EUn sisällä. Tämä on yksi esimerkki monista ja mietinkin, että työssänne liittyen suhteellisuuteen sekä tarpeellisuuteen kerätä tietoja, niin sen sijaan, että ryhdyttäisiin uusiin toimiin, niin miksette käyttäisi näitä jo olemassa olevia tietoja yhteistyön puitteissa, eli miksei tietoja jaettaisi paremmin kuin tähän mennessä on tehty tietoja, jotka jo on kerättiin. No, tämä tietenkin vaatisi äm, tietojen saatavuuden parantamista, mutta sen sijaan, että todella kerättäisiin uusia tietoja, niin miksei voitaisi käyttää näitä jo kerättyjä. Kiitos. Thank you, und Frau Ernst. Kiitos ja sitten Rava Ernst. Vielen Dank. Ja... Kiitos. Kue NGL-ryhmän nimissä äh, minäkin haluan teitä lämpimästi kiittää, herra Hastings. Olemme monissa kysymyksissä tehneet yhteistyötä kanssanne kysymyksissä, jotka myös liittyvät Euroopan parlamenttiin, esimerkiksi tämä avustajien kysely, kaavake. Saimme teiltä apua, vaikka me sitten asiassa menestyneetkään toivomallamme tavalla. No, haluaisin nostaisin kolme asiaa yhtäältä tietosuojavaltuutetun täydellinen riippumattomuus ja tätä koskevat säännöt. Te korostitte tätä puheenvuorossanne hyvin voimakkaasti. Ja tällä on sitten tietenkin myös taustansa. Monissa kysymyksissä tämä riippumattomuus ei ole toteutunut, joten ehkäpä voisitte tehdä vielä selväksi, mikä teille on kaikkein tärkeämpää, mikä sääntö tulisi toteuttaa ja mitä puutteita vielä on. Sitten toinen kysymys. SWIFT ja PNR luonnollisesti kiinnostavat meitä, kun kyse on tällaisista massatiedoista. Ehkäpä voisitte vielä hiukan kattavammin puhua tästä, koska vaarahan on suuri. Monissakin kohdin olette tämän todenneet myös kertomuksessanne. Eli Swiftin ja PNRn tällaiset massatieto keruut ja miten tällaista profilointia voidaan vastustaa. Ja sitten kolmas kysymys, nämä bodyscannerit, nämä läpivalaisulaitteet turvatarkastuksissa. Mm, katsotteko, että tietosuoja toteutuu vai eikö toteudu? Kiitos. Thank you. Now. Kiitos nyt vielä muutama minuutti aikaa kuulla vastaukset herralta Hastins ja Butarelli. Täällä on nyt esitetty heille paljon kysymyksiä. Ja he varmasti pyrkivät nyt vetämään yhteen nämä asiat ja antamaan yleisen vastauksen kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin. Kiitos aivan ensiksi tästä myönteistä palautteesta. Olemme oikein tyytyväisiä siihen ja tietysti kerromme sen eteenpäin henkilöstömme. Minä pyrin nyt huomioimaan nämä eri kysymykset. Täällä on kuultu erilaisia viestejä ja ne tullaan huomioimaan. Dias Meras puhui e- suhteesta Europoliin. Tämä on sellainen ala, johon Lissabonin sopimus vaikuttaa. Ja samanaikaisesti on olemassa erityinen valvontaviranomainen, joka käsittelee poliisitietoa. Me EDPSS haluamme lähinnä käsitellä henkilöstötietoa ja teemme läheistä yhteistyötä. Tämä tarkoittaa sitä, että terrorismin rahoitustieto liittyy yksityisyyteen. Te kysyitte, onko neuvoston päätös ja Europolin tietosuojaa puitteet ovat tarpeeksi hyvät. Minä sanoisin, että molemmissa on tiettyjä puutteita. Europol-päätös tehtiin ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa ja siksi sitä joudutaan tarkistamaan. Ja tässä yhteydessä meidän pitäisi pyrkiä tehostamaan toimintaa tietosuojapuitteisto ei ole oikeanlainen ja se pitäisi myös käydä läpi tässä yhteydessä. Sitten Roba Weber kysyi siitä, minkälaista strategiaa tarvitaan, jotta neuvosto saataisiin vakuutetuksi. No, tältä osin on ensin tehtävä selvä analyysi ja meidän on pystytä osoittamaan, että on suhteellisuutta ja legitiimisyyttä ja tätä varten tarvitaan sen tutkimusta, minkälaisia vaihtoehtoja voisi olla. Tämä liittyy tietojen säilyttämiskeskusteluun, mutta myös yleisemmin. Me olemme systemaattisesti yhteydessä tulevaan puheenjohtajavaltion, kuten nyt keskustelemme Puolan kanssa puheenjohtajavaltioina ja yleisesti voisin sanoa, ja myös erityisesti Puolan osalta, että he haluavat ottaa EDPSn vaikeiden asioiden käsittelyyn mukaan, jos ajatellaan tietojen säilymistä ja PNR ja näitä Yhdysvaltain kysymyksiä. Me teemme hyviä kriittisiä ehdotuksia vaihtoehdoiksi, vaikka pidämme vähän etäisyyttä. En suhtaudu kovinkaan kielteisesti siihen, miten tässä edistytään tässä koko ajan. Opitaan ja edistytään oikeaan suuntaan. Tämä koskee myös matkustajatietorekisteriä. Tästähän herra Albrecht kysyi. Ja sitten riskiprofilointi. Tämä on kaikkein hankalin osa, mutta on tärkeää ymmärtää, että Juuri tästä syystä PNR-järjestelyä esitetään. Jos tämä ei ole tarpeeksi selvää, niin sitten ehdotus on ongelmallinen ja ongelmia liittyy myös suhteellisuuden mittaamiseen ja turvalausekkeissa. Ja sen takia tätä asiaa on korostettava. Riskiprofilointi voi olla eh, problemaattista tai se voi olla ihan vilpitöntä. Esimerkiksi eh, jos ajatellaan lääkäreitä tai markkinamiehiä, kaikki joutuvat profiloimaan, mutta tämä on sellainen ala, johon liittyy erityisiä riskejä ja siitä voi olla todella dramaattisia seurauksia. Nyt siis pitäisi ensinnäkin korostaa sitä, mitä riskiprofiloinnilla tarkoitetaan. Riskiprofilointisanaa vältetään, käytetään muita käsitteitä, mutta tarkoitetaan kuitenkin sama asia. Ja kun tämä tulee selväksi, niin tässä vaiheessa voidaan sitten ottaa käyttöön turvatoimia niin, että sekä kyseiset viranomaiset että matkustajat voivat tässä verrata tietoja. Näin meidän pitää etsiä uusia ehdotuksia, joita ei tällä hetkellä vielä löydy. Ja sitten herra Foss. Teillä oli monta kysymystä, eli miten voidaan toimia yhdenmukaisemmin Eurooppa on yhdenmukainen monimuotoisuudessaan. Toimitaan harmonisesti, vaikka ollaan moninaisia. Eli nyt ei haluta päästä eroon täysin kaikesta moninaisuudesta. Tämä ei olisi kovinkaan muita kunnioittavaa. Nyt moninaisuutta on kuitenkin liikaa. Sitä on liikaa se estää tietosuojan toteutumisen. Tämä on komission ehdotuksen sisältö. Minä olen sitä mieltä, että nyt on olemassa selvä foorumi ja selvä pohja, jolta päästäisiin eteenpäin. Tämä käy ilmi teidän kysymyksestännekin. Ja sitten kysymys olisi, millä aloilla tarvitaan lisää moninaisuutta. Mutta kun otetaan moninaisuusajatus mukaan, niin sitten puhutaan myös suorittavan lain hankaluuksista ja täytäntöönpano hankaluuksista. Tämä on hankalaa, mutta kuitenkin suhtautuisin asiaan tällä tavoin. Mennäänkö tietosuojassa liian pitkälle? No joskus kyllä, tämän myönnän, ja me haluamme olla realistisia tietosuojan osalta. Tämä on palvelus hyvälle tietosuojalle. Sitä on käytettävä, mutta ei kuitenkaan samalla liian pitkälle. Ja sitten eh, anonyymin tiedon turva toimet, mennäänkö näissä liian pitkälle? No ei välttämättä, jos ajatellaan juuri tätä riskiprofilointia, tämä voi olla sellainen ala, jolla on otettava käyttöön mekanismeja, jotka pohjautuvat analyyseihin, joita kehitetään. Pitäisikö tietosuojaa Eh, laita kattamaan anonyymitieto myös yleensä? No ei, mutta on kuitenkin tärkeää määritellä tarkalleen, missä kulkee henkilökohtaisen tiedon raja. Nykyinen tilanne on hyvä, en haluaisi rajoittaa enkä mennä liian pitkälle, mutta pitäisi olla realistisia. Ja sitten yksityisyys ja turvallisuus, molempia tarvitaan alusta alkaen, niin on molemmat otettava huomioon, jos turvallisuus asetetaan yksityisyyden eteen, niin tämä ei ole hyväksi yhteiskunnalle ja myös jos tehdään toisinpäin, niin sama ongelma siitä seuraa. Eli ongelma terrorismitietoihin liittyen, TFTP liittyen, oli, että turvallisuus ja yksityisyys ei alun perään ollut mukana ja näin voimme havaita, minkälaisia puutteita on. Tarvittaisiinko eurooppalaista TFTPtä? No tätä ei vielä pystytä, tähän ei pystytä vastaamaan, mutta jos meillä olisi EUn hyvin harkittu TFTP, se olisi ehkä osa ratkaisu tähän, voisimme paneutua tähän ehdotukseen, mutta tämä ei kuitenkaan ole perusperiaate. Ja sitten Roland Welt, epäviralliset konsultaatiot. Yleisesti ottaen olemme tyytyväisiä siihen, kuinka komissio meitä kuuntelee ja virallisissa kannanotoissamme sitten korostamme sitä, mitä vielä on parantava, mitä tulee tietojen säilyttämiseen, josta kysyitte. Me olimme silloin hyvin kriittisiä ja pyrimme kannustamaan komissiota saamaan aikaiseksi tasapainoitun arvioinnin. Nyt se on esillä ja ongelma on tiedossa. Jatkossakin aiomme olla hyvin kriittisiä, jotta voidaan varmistaa, että saadaan hyviä tuloksia. Oli hyvä kuulla, mitä herra Busuttil sanoi Frontexista, onko tämä hyvä malli lain täytäntöönpano virastoille? No ehkä, mutta ei tässä pidä vain lähteä kopioimaan muualla tehtyä. Tämä ei olisi oikeanlainen henki, mutta tiedon vaihtoa lain täytäntöönpanon viranomaisten kanssa tämä olisi kyllä paikallaan. Ja sitten Rova Flaatren hyvin myönteiset kommentit. Toivottavasti ne nyt huomioin oikein. Ja sitten rouva Latford ja informaatiohallinto, mikä on meidän roolimme. Me teemme yhteistyötä Ruotsin kanssa puheenjohtajavaltiona ja sen jälkeen myös, kun valmisteltiin metodologiaa, olemme tarkkailleet sitä, miten sitä sovelletaan ja olemme esittäneet paljon kaikenlaisia kysymyksiä Esimerkiksi oletteko harkineet vaihtoehtoja, minkälaisia vaihtoehtoja oli, ja me voimme tarpeen vaatiessa esittää muutamia vaihtoehtoja. En kuitenkaan halua lähteä niitä itse myymään, vaan haluaisin kannustaa komissiota olemaan hyvin vakuuttava ja toivottavasti parlamentti pystyy auttamaan, jos näitä vaihtoehtoja ei ole huomioitu. Ja sitten Rova Ehrens lopuksi. riippumattomuus on niin tärkeää ja tuomioistuin myös ilmaisee tämän, koska tietosuojavaltuutetun pitäisi pystyä tekemään oikeudenmukainen tasapainoitus. Tässä ei pidä ottaa huomioon muiden intressejä tai tehokkuutta, vaan pitää olla todellakin oikeudenmukainen valvoja. Ja tämän pitäisi toteutua kaikissa jäsenvaltioissa samalla tavalla, muuten yhteistyötä ei voida tehdä. Sitten SWIFT ja PNR ja tämä massatietokysymys. No, tämän huomioon joku on riskianalyysistä. Sitten nämä vartaloskannerit, tämä on sellainen ala, jolla olemme pidättäytyneet tekemästä. Tekin olette kaikki pidättäytyneet tekemästä päätöksiä varhaisessa vaiheessa. Nyt meillä on sellaista tekniikkaa, joka on paljon parempaa. Ja on selvää, että tekniset ratkaisut ovat tässä tärkeä, tärkeällä siellä. Ehkä nyt on päästy sellaisen vaiheeseen, että sitä voitaisiin käyttää kunnolla. Ja näin me olemme nyt paremmassa tilanteessa tässä vaiheessa. Vartaloskannerin käyttö kaikkialla ei olisi järkevää voisiko se ehkä yksi vaihtoehto? No kyllä, mutta sitten on ymmärrettävä, että kun vartauskannalta käytetään, niin jopa niissä versioissa, joissa yksityisyys on paremmin suojattu, niin todennäköisesti kuitenkin tulisi esille näitä tietosuojakysymyksiä ja ne on ottaa huomioon, jotta voidaan päästä eteenpäin. Kiitos paljon tästä ajasta, mitä saimme käyttöömme ja kiitos, että saimme muutaman lisäminuutin. Kiitos rahastin siitä, että todella pyritte näin vetämään yhteen kommenttini näihin kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Ja sitten vielä yksi minuutti, herra Butarelli. Uh, Kyllä, minuutissa sanon vain Rova Weberille seuraavaa. Saimme rohkaisevan kirjeen neuvostolta. Eh, siinä todettiin, että pyrimme entistä eh, vakaampiin äh, yhteistyösuhteisiin äh, muutenkin kuin lausuntojemme kuulemisen suhteen, vaikka me emme ole pysyviä jäseniä työryhmissä tai osallistu Koreperin tai neuvoston kokouksiin. Puheenjohtajavaltio korosti tarvetta ähm, tehdä entistä läheisempää yhteistyötä, mitä lausuntojemme seurantaan tulee ja työmme seurataan ylipäätään. Rova Albrechtille toteaisin PNR-tietojen suhteen, että tämä profilointikysymys liittyy erityisesti Yhdysvaltain PNR, PNR-tietoihin eikä niinkään muiden. Ja puheenjohtajavaltion puolelta olemme pyytäneet muodollisia ja epämuodollisia keskusteluja ja meille tiedottomista. Ja toivomme, että käynnissä olevat äh, neuvottelut äh, antavat komissiolle lisätietoja ja tietenkin, äh, että sopimusluonnosta voidaan parantaa teidän tuollanne. Ähm, arvostin kovasti Rova Ladfordin puheenvuoroa. Se periaate, ettei keksitä pyörää uudelleen, ettei kerätä uutta tietoa, kun tietoa on jo olemassa, niin tämä on todella tietosuojatoimintamme kulmakivi ja pidän kovasti arvossa sitä, että tekin tämän asian nostit esiin. Kiitos. Thanks again. Thanks again, Mr. Kiitos taas kerran Hastings ja Putarelli. Te olette johtohahmoja ja tietosuojaa valtuutetun virastossa. Kiitos näistä esityksistä hyvästelemme teidät ja sitten seuraava kohta on edustaja Romevan mietintö, joka koskee yhdenvertaista kohtelua. Kiitos. This is point number eight of this order of the day. Kyseessä on esityslista kohta kahdeksan uskonnosta tai vakamuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolista suuntautumisesta riippumaton yhdenvertainen kohtelu. Tässä asiasta käyttää puheenvuoron esittelijä Raul Romeva, Euroopan parlamentin lausunto koskien yhtenäisen kohtelun direktiiviä hyväksyttiin toinen huhtikuuta 2009 täysistunnossa edellisellä kaudella. Kyseessä oli sellainen kuulemismenettely, mutta Lissabonin sopimuksen jälkeen tässä on menettelytapa muuttunut. Nyt kyseessä on hyväksyntämenettely ja oikeusna perustana on artikla 19 Euroopan unionin toimista tehdyssä sopimuksessa. Nyt siis tässä hyväksyntämenettelyssä esittelijänä on edustaja Romeva. Ja sitten pitää muistaa, että Unkarin puheenjohtaja valtiona kertoo myös Libe-valiokunnalle siitä, mikä tilanne tällä hetkellä on. Myös komissio ottaa asian kantaa ja sitten lopuksi edustajat voivat puhua tästä asiakokonaisuudesta. Esittelijä, neuvosto ja komissio puhuvat. Ensiksi edustaja Romeva. Actually, uh... Kiitos puheenjohtaja. Itse asiassa ei tässä ole juurikaan lisättävää, mitä tähän keskusteluun tulee. Te kaikki tiedätte, että tämä on asia, jota olemme käsitelleet hyvin pitkään. Se on jäissä neuvostossa. Jotkut jäsenvaltiot nimittäin eivät halua edistyä asiassa. Niillä ei ole poliittista tahtoa. Kuitenkin, jos tätä ehdotuksen sisältöä nyt tarkastellaan huolellisesti ja samoin asian kiireellisyys otetaan huomioon, niin on ehdottoman tärkeää saada ehdotus mahdollisimman pian parlamentin äänestykseen. On käsittämätöntä, että näin ei vielä ole. Tämähän on vain kuulemisen menettely. Parlamentti ei näin ollen äh, voinut äh, antaa lainsäädännöllisiä huomioita asiaan aiemmin, mutta nyt meillä on mahdollisuus sanoa kyllä tai ei. Ja kollegani äh, Katelain Bautemeh, hän oli viime lainsäädäntökaudella tämän asian esittelijä ja olen tehnyt tähän lisäksi läheistä yhteistyötä myös puheenjohtajavaltioiden kanssa, ensin Espanjan, sitten Belgian ja on tässä ajan mittaan ollut muitakin puheenjohtajavaltioita, jotka eivät olleet ihan niin avoimia asian käsittelemiseen. käsittelemiseen tavalla, jota me pitäisimme neuvoston ja parlamentin luonnollisena yhteistyönä. Tähän liittyen minulla on neuvostolle kolme kysymystä. Ja haluaisin kuulla, voisiko neuvosto vastata näihin kolmeen kysymykseen. On nimittäin joitain kysymyksiä, jotka ovat olennaisia käytävälle keskustelulle. Ensinnäkin eh, tänä aamuna kuulimme perusoikeusviraston pääjohtajan korostavan hyvin selvästi, että paitsi vuosikertomuksessa, niin muutenkin todetaan, että on selvä tarve tällaiselle direktiiville. Tämä tulisi muistaa, koska näin Näiden jäsenvaltioiden, jotka asiasta ovat yhtä mieltä, tulisi nyt painostaa yhtenä rintamana niitä jäsenvaltioita, jotka tätä tarvetta vielä eivät ole käsittäneet. Ensimmäinen kysymykseni on siis seuraava. Mikä on äh, neuvoston kanta tähän mielipiteeseen liittyen? Toinen kysymykseni liittyy oikeudelliseen ulottuvuuteen kun Euroopan unioni nyt on äh, hyväksynyt äh, äh, puhe, Unkarin puheenjohtajakauden alussa vammaisten oikeuksien yleisen julistuksen, niin miten neuvosto voi perustella oman estelynsä YK yleissopimuksen täytäntöönpanolle. Tämä on kyllä ristiriita, jota me Euroopan parlamentin jäsenet emme voi ymmärtää. Ja kuulisimme nyt neuvostolta mielellämme tähän selkeän vastauksen. Ja lopuksi keskustelut neuvoston sosiaaliasiain työryhmässä itse asiassa pyrkivät nyt esimerkiksi vammaisten oikeuksien kohdalla heikentämään EUn toimia esimerkiksi, että nämä oikeudet eivät koskisi lyhyessä työsuhteessa olevia. Tämä on hyvin periaatteellinen kysymys, jos paitsi eh, neuvostoissa ja jäsenvaltioissa, myös eh, parlamentissa eh, esiin nostettuja asioita ei käsitellä kunnolla. Ja nämä, tämä oli kysymykseni komissiolle, mikä on komission kanta käytyyn keskusteluun tähän mennessä. Ja monet, monilla kollegoilla niin varmasti on omia kysymyksiä, ne haluavat tää, äh, täydentää minun kysymyksiäni ja haluan nyt mielelläni kuulla, mitä neuvostolla ja komissiolla on kerrottavana. Kiitos. Thank you for the presentation of the state play now. Kiitos, että kerroitte tämmöisestä tilanteesta. Nyt sitten toivottavasti lyhyet kommentit Unkarilta puheenjohtajavaltiona ja myös komissiolta, mutta täällä on myös lista edustajista, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Ja niin sitten muistuttaisin, että meillä on vielä yksi muu asia täällä tänä aamuna, eli François Lebellin suljetun ovin tapahtuma selvitys yleistä tietosuojasopimuksesta, eli pyritään nyt toimimaan mahdollisimman nopeasti tämän ajatuksen suhteen, eli kaikki, jotka aikovat puhua, käy, pitäkää tämä mielessänne. Panemme nyt puhujalistan kiinni ja ehkä sitten Andras Laslo tai Antilla Fylö voisivat käyttää puheenvuoron. Ovatko he täällä paikalla? Olkaa hyvä, neuvosto. Hyvä puheenjohtaja, hyvät edustajat, hyvät naiset ja herrat, kiitos siitä, että kutsuitte tänne puheenjohtajan valtion. Tulimme tänne oikein mielellämme kertomaan teille tästä asiasta. Eli syrjinnän vastaisesta direktiivistä, joka koskee uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolesta suuntautumista riippumattomasta yhdenvertaisen kohtelun asiaa. Ja kerromme siitä, mitä neuvostossa on tähän asti tehty tämän asian osalta, kuten täällä on jo kuultu. Tekin tiedätte, että 2008 heinäkuusta alkaen, eli tätä työtä on tehty, eli kolme vuotta direktiiviä jo valmisteltu. Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen tarvitaan yksimielinen sopimus neuvostossa, jotta voidaan hyväksyä direktiivi. Direktiivi on hyvin laaja katsanto kannaltaan ja jos ajatellaan muutakin kuin työllistämistä. Kyseessä on sosiaalinen suojelu, koulutus ja asun, asunnon antaminen, asuminen. Kaikki nämä aiheet ovat täällä katettuja. 2010 marraskuussa Belgia kertoi puheenjohtajavaltiona tehdystä työstä. Me haluaisimme tässä yhdessä kiittää myös heitä kovasti ja Unkari on puheenjohtajavaltiona pyrkinyt jatkamaan kyseistä työtä. Belgia sanoi silloin jo, että tämä on ammatillisesti ja poliittisesti vaikeasta tai vaikea asia. Tämä siitä syystä, että jäsenvaltioissa on kyse subsidiariteetista ja jäsenvaltiot ovat ottaneet nämä seikat esille loppuun asti. Belgian kaudella puhuttiin rahoituspalveluista ja asumisesta. Sen takia mekin pyrimme löytämään yhden tietyn aihepiirin oman käsittelymme ja sen jälkeen neuvosto on tehnyt asiantuntijoiden kesken työtä ja me valitsimme tämän jo mainitun vammaisalueen. Ja miksi juuri vammaiset? No hyvin monesta eri syystä. Yksi on se, että tämä on hyvin tärkeä aihepiiri. Täällä on 780 miljoonaa vammaista kansalaista Euroopassa, eli 10-15 prosenttia koko väestöstä. Ja tämän lisäksi direktiivin säädökset vaikuttavat kovasti heidän elämänsä laatuun. Jäsenvaltioiden sitoumukset ovat myös hyvin tärkeitä heidän suuntaansa. Tämä on myös saman suuntaista kuin Eurooppa 2020 strategia, jossa otetaan esille työtä tekevien osuus, 75 prosenttia vammaisten osalta. Tämä työllisyysluku on aina ollut huono. Eurooppa 2020 strategiassa puhutaan integroivasta yhteiskunnasta. Siinäkin huomioitiin juuri tämä aihealue. Viimeisen puolen vuoden aikana on tehty työtä ja lähdettiin liikkeelle kyselylomakkeesta, josta sovittiin komission kanssa. Siinä oli kaksi tärkeintä osia. Ensinnäkin, että huomioitaisiin vammaisten tarpeet ja toisaalta suhteettoman taakan määrittely tarkemmin. Kyselyn sisältöön en menisi sen tarkemmin, mutta kuitenkin mainitsisin, että työssä tulee esille esimerkiksi sellaiset ajatukset, että kansallisessa lainsäädännössä, miten pystytään miettimään, mitkä olisivat järkeviä toimenpiteitä, pystytäänkö ne määrittelemään direktiivissä, onko ne jotenkin luoteltavissa, minkälaisia nämä järkevät toimenpiteet olisivat. Niin ja miten sitten voitaisiin määrällä tämä suhteeton taakka. Me haluaisimme nyt kiittää kaikkia jäsenvaltioita ja komissiota saadusta tuesta. Jäsenvaltiot pitivät Unkarin lähestymistapaa hyvänä, koska jos peruskäsitteistä ei ole ammatista yksimielisyyttä, on myös vaikeaa löytää poliittinen konsensus olemme ottaneet huomioon jäsenvaltioiden vastaukset. Mainitsisin muutaman seikan. Monessa jäsenvaltiossa kansallisessa lainsäädännössä on jollain tavoin huomioitu tämä järkevä toimenpideajatus, mutta se on kuitenkin ymmärretty hyvin eri tavoin eri maissa. Joissain Tämä koskee työllistämistä, toisaalla koulutusta, toisissa paikoissa asumista ja niin poispäin. Tämä käsite löytyy myös YK vammaissopimuksesta ja sen osalta on pyrittävä toimimaan samansuuntaisesti. Komissio oli sitä mieltä, että on saatava aikaiseksi selkeä käsite ja pitää tehdä selväksi, että tämä onko kyseessä sellainen sitoumus, jonka täyttämistä voidaan vaatia myöhemmin vai vain etukäteen. Tästä voitaisiin antaa paljon erilaisia esimerkkejä, eli direktiivi voisi antaa esimerkkejä järkevistä toimenpiteistä. Jos ajatellaan sitten kaikkea keskustelua, jota käytiin, niin komissio myös otti kantaa. Sitten tämä toinen asia, joka liittyy suhteettomaan taakkaan. Tämä ei koske ainoastaan vammaisia, vaan laajempiakin aloja. Pitää ottaa huomioon yritykset ja toimintamahdollisuudet, rahallinen tilanne, jotta voitaisiin löytää sellainen ratkaisu, joka todella toimii käytännössä. Ja yhteen, yhteen vetona sanoisin, että toivottavasti tällä tavoin olemme päässeet eteenpäin keskusteluissa ja olemme antaneet ehkä hyvän pohjan komissiolle ja seuraavalle puheenjohtajavaltiolle tulevaan työhön. Tiedämme tietysti, että edessä on vielä hyvin paljon tehtävää, jos ajatellaan vammaisia koskevia säädöksiä. Ja siksi haluaisimme kiinnittää Puolan huomion puheenjohtajavaltiona siihen, että nyt on tehtävä niin hyvät määritelmät, ettei tulisi minkälaisia väärinkäsityksen mahdollisuuksia ja pitää tehdä selväksi, että sitoumukset tulevat tässä direktiivissä hyvin selviksi. Ja lopuksi haluaisin toivottaa hyvää työtä Puolalle valtiona tämän direktiivin lisäkäsittelyssä. Haluaisin vielä kiittää jäsenvaltioita siitä, miten tätä direktiivää on työstetty. Meidän tietymme mukaan Puolan kaudella direktiivin käsittely jatkuu. Kiitos. Thanks the presidency. Now we hear from the commission Mr. Fernando Pereira. Kiitos sitten komissiosta Fernando Pereira mutta meidän pitäisi kyllä nyt alkaa vetää yhteen, sillä Rova Lebajin vuoro puhua olisi jo nyt komissio. Merci, monsieur le président. Euh, je serai... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. En halua odotuttaa pääjohtaja liian kauaa. Aluksi haluaisin kiittää Unkaria puheenjohtajavaltiona tällä kaudella tehdystä työstä. Kuten ministeri mainitsi. Siellä keskityttiin eh, säännöksiin, jotka koskevat eh, vammaisten eh, järkevää liikkumisen helpottamista, että tähän liittyy kaksi direktiiviehdotuksen tärkeintä osaa ja ne ovat molemmat merkittäviä, jos ajatellaan sitä, että pyritään sopimuksen ehdotuksesta. Unkarin valtajana on ponnistellut tässä asiassa. Olemme yhtä mieltä neuvoston valtuuskuntien kanssa siitä, että tämä ehdotusluonnos menee hyvään suuntaan. Romevan kysymykseen näistä pitkäaikaisista sopimussuhteista niin aivan kuten Unkarin ehdotuksessa on todettu, ne eivät vaikuta sen laatuisilta, joilla rajoitettaisiin tätä kohtuullista sopeutusta. Me emme ole vielä globaalissa sopimuksessa neuvostossa. Tämä ei ole Yhteispäätösmenettelyssä vaaditaan yksi mielisyyttä neuvostolta, joten täällä sopimuksen päätäminen ei johda erilaiseen äänestämiseen neuvostossa. Tätä direktiiviä pidetään ehdottoman tärkeänä niin, että voidaan täydentää oikeuspuitteet syrjinnän vastaisessa lainsäädännössä – Euroopassa on aivan oikein mainita, että edistyminen on ollut varsin hidasta ja me tästä pahoillamme. On tärkeää hakea teknisellä tasolla ratkaisuja. Ja komissio rohkaisee Puolaa seuraavana puheenjohtajan valtiona toimimaan tällä alalla. Olemme jo olleet yhteyksissä Puolaan ja tiedämme, että se aikoo jatkaa tätä säännöstön teknistä parantelua ja syventämistä puolella voi luottaa komission tukeen, kun siellä pyritään löytämään teknisiä ratkaisuja niin, että voidaan saada aikaan mahdollisimman korkeatasoista oikeussuojaa tälle alueelle. Tiedämme, että Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen Euroopan parlamentin pitäisi hyväksyä kompromissiteksti. Toivomme, että näin käy pian. Kompromissi on ensin tehtävää neuvostossa. On keskeistä, että neuvosto ja parlamentti jatkavat vuoropuhelua. Tässäkin valiokunnassa käyty keskustelu on tärkeä elementti prosessia ja olemme hyvin tyytyväisiä, että voimme edes vaikuttaa sen edistymiseen. Kiitoksia. Thank you. Now we open the... Kiitos. Ja nyt meillä on koko joukko puheenvuoropyyntöjä. Jäseniltä pyytäisin, että puhutte puolitoista minuuttia korkeintaan kukin. Rouva de Bail todella jo odottaa. Emme voi lykätä hänen tapaamistaan, eh, joten eh, nyt meidän todella täytyy kiirehtiä. Cashman. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on puhuttu Äh, edistyksestä ja selkeydestä. Minun nähdäkseni Unkari ei ole saanut aikaan mitään edistystä ja tämän, tämä äh, selkeys äh, nyt on toden totta kateissa sekin. Siis Työllisyyshän katetaan työllisyysdirektiivissä. Jos nämä ongelmat täytyy ratkaista, niin katsokaa lakeja, jotka ovat voimassa tietyissä jäsenvaltioissa, kuten yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Saksassa, jossa näitä asioita on käsitelty. Eli tässä on nyt kyse siitä, että poliittista tahtoa ei ole, tulevaisuuden visiota ei ole, eikä myöskään rohkeutta. Tässä lähetetään aivan väärä viesti. Toiminta on ollut aivan puutteellista toiminta ei ole ollut ollenkaan. Ja kun puhutaan nyt äh, vammaisten äh, tilannetta koskevasta yleissopimuksesta, niin kysehän on merkittävästä ihmisoikeuskysymyksestä. Ja saman tien käy niin, että äh, me emme kunnioita paitsi tätä yleissopimusta myöskään oikeuden päätöksiä. Joten tämän toisen direktiivin kohdalta, joka koski vähemmistöjä, me pääsimme eteenpäin, mutta katsokaa nyt sitten esimerkiksi tätä rotudirektiiviä, jos haluatte ottaa mallia jostain. Kaikki, kaikki on siinä jo kirjattu. Ja puheenjohtaja, harvoin minä näin joudun sanomaan, mutta luojan kiitos, että meillä on Euroopan parlamentti, joka jatkuvasti puolustaa syrjittyjen oikeuksia – sellaisten, joita syrjitään täysin laittomin perustein. Ja mitä neuvostoon tulee ja puheenjohtajavaltioon, ei tahtoa, ei rohkeutta, ei lainkaan poliittista rohkeutta. Kyllä minä teiltä enemmän odotin, mutta edes parlamentti tässä toimii. Kiitos. Kiitos Hentfeld. Kiitos puheenjohtaja. Täytyy puhua lyhyesti. Pyydän anteeksi, joudun lähtemään välittömästi puheenvuoroni jälkeen. Minä allekirjoitan joka ikisen sanan, joka Michael tuossa sanoi. Mielestäni tämä on häpeällistä, häpeällistä, miten jäsenvaltiot asiaa ovat käsitelleet. Yhtenäinen kohtelu vammaisten suhteen ehkä on sitten liian kallista teidän mielestänne, mutta katsokaa nyt, mitä rahoja kaikkeen roskaan syydetään. Kun katson vaikkapa terrorismin torjuntaa, niin terrorismin torjuntahan on siihen pannut summat ovat 20 kertaistuneet viimeisten 10 vuoden aikana. Jotkut ihmiset eivät edes halua tietää paljonko se maksaa, koska pitävät sitä niin tärkeänä. Ei tarvitse laskea rahoja. Miten voi olla niin, että vammaisten oikeuksien kunnioittaminen on vähemmän tärkeää kuin terrorismin torjunta? Kiitos. Herra Botskurt. Uh, No, ik volg die... Kiitos puheenjohtaja. Olen jo vuodesta 2008 SD-ryhmän nimissä seurannut tämän asian kehittymistä. Ja se, mitä tässä neuvosto ja komissio tänään ovat sanoneet, niin siis ovatko he todella valmiit tarttumaan tähän syrjintäasiaan? Kun katson asia, kyse on vammaisista, mutta kyse on myös homoista, kyse on myös ikääntyneistä ihmisistä sekä eri uskontokuntiin kuuluvista ihmisistä. Mihin he nyt oikein ovat tässä menossa? Tämä on liian kallista, sanotaan parlamentille, liian kallista vammaisten suhteen. No hyvä, niin aika sentään, täytyyhän tähän vammaisasiaan tarttua. Entä nämä muut ryhmät sitten? Mitä syitä on sille, että niitä ei käsitellä. Joten kyllä tässä nyt mietin, että onko neuvostolla ollenkaan tahtoa asiaa hoitaa. Ja sitten keskusteluun neuvottelukomission jäsen Redingin kanssa tässä jokin aika sitten. Hän totesi, että niin hankalaa on, vaikeaa on, on monia syitä. Ehkäpä pitäisi katsoa vammaisdirektiiviä. Se, mitä neuvosto ja komissio tänään sanoivat, onko tämä tulosta äh, Redingin äh, puheista? Kiitos, herra Dion. Kiitos puheenjohtaja. Voin yhtyä siihen, mitä edelliset puhujat sanoivat aivan täysin. Tämä on todella häpeällistä ja pidän häpeäisenä myös sitä, että puheenjohtaja puhuu ainoastaan yhdestä kokonaisuudesta eikä huomioinut näitä muita ollenkaan. Parlamentissa on todella selvää, että direktiivin kyllä haluamme, eikä ole ollenkaan ymmärrettävää, että tässä edistyminen on niin hidasta poliittisen tahdon puutteesta. Ja varmasti kansalaiset aikovat ottaa tähän kantaa. Ja sen takia minä aloitin Alankomaissa toimenpiteet LGTB-järjestöjen kanssa ja myös niiden sanonnehtien kanssa, jotka huomioivat nämä oikeudet, että pyydetään, että kaikki lomien aikoina panisivat merkille kaikenlaisen syrjinnän tai suvaitsemattomuuden, mitä he kohtaavat itse lomillaan tai sitten muiden henkilöiden kohtaama syrjintä loman aikana. Toivottavasti näin pystytään antamaan paljon tapauskohtaista tietoa siitä, että tässä on todellisia tarpeita. Ehkä muiden maiden kollegat voivat omassa maassaan toimia samalla tavalla, jos kerätään yhteen kaikki se, käytännön materiaali, joka kertoo jokapäiväistä toimista, niin ehkä seuraavalla puheenjohtajavaltion kaudella ei pystytä näin häpeällisesti enää toimimaan. Sitten Blinkivitsulteen. Ačiū labai. Iš tikrųjų labai blogai, kad e, taip lietai judam į priekį dėl labai Kiitos puheenjohtaja. On todella valitettavaa, että näin tärkeään asiaan on tullut tällaisia kapuloita rattaisiin. Tämä asia on tärkeä kansalaisillemme. Ja kaikki puheenjohtajavaltiot teeskentelevät ikään kuin ne tekisivät jotain ja sitten ne nappaavat täältä yhden asian, tekevät jotain ja teeskentelevät tekevänsä jotain kokonaisuuden suhteen, mutta mitään tuloksia ei saada aikaan. On hyvin tärkeää, että vammaiset saavat samat oikeudet kuin kaikki muutkin kansalaiset Ja tämä, mitä tässä nyt on käynnissä, niin tämä on todella valitettavaa. Olen hyvin tyytyväinen kuitenkin siihen, että vammaisten liikkuvuuteen äh, liittyvä asia on etenemässä. Ja kolme poliittista ryhmää täällä kannattaa sitä, että direktiivi hyväksyttäisiin mahdollisimman pian. EPP-ryhmä ei tukea vielä ole antanut, ja tämä kyllä osoittaa, mikä on EPPn suhde ja suhtautuminen vammaisiin. Toivon todella, että nyt päätös saadaan aikaan ja että me poliitikot muutenkin kuin vaalikampanjassa puhumme vammaisten oikeuksista. Kiitos Rova Wikström. Well, I'm also... Kiitos. Minäkin olen aika lailla niin kuin kollegat Cashman ja muut siitä, mitä on tehty tälle hyvin tärkeälle asialle. Ja haluaisin korostaa kahta tai tiettyjä tärkeitä asioita vammaisuuteen liittyen, jos ajatellaan YK on yleissopimusta vammaisten oikeuksien osalta, ei on osalta se astui voimaan tämän vuoden tammikuussa ja se mahdollistaa tai takaa heille riippumaton asumisen ja sanoo, että vammaisilla pitäisi olla oikeus päättää itse asumistavoistaan ja se, että hoito tapahtuisi yhteydellisesti, ei niinkään instituutioissa. Tämä on tärkeitä seikkoja, jotka löytyvät yleissopimuksesta. Olen todella huolestunut nyt siitä, miten rakennerahastoja käytetään unionissa tältä osin. Haluan vedota nyt tähän asiaan. Kansalaisjärjestöt sanovat, että usein käytetään varoja niin, että rakentaan institutionaalisia hoitolaitoksia, näin ihmisiä syrjitään pikemminkin kuin integroidaan mukaan ja sen sijaan pitäisi käyttää nämä varat itsenäisen asumisen edistämiseen, ei niinkään institutionalisoinnin edistämiseen. Meidän on tuomittava se epäinhimillinen kohtelu, mitä ihmiset saavat laitoksissa ja pitää vaatia riippumatonta itsenäistä asumista. Tämä on parametrille hyvin tärkeä, koska nyt on menty mukaan yleissopimukseen ja haluaisinkin kehottaa neuvostoa ja komissiota tarkkailemaan sitä, miten näitä varoja käytetään. Kiitos. Ja sitten edustaja Rommeva on tässä esittelijä. Te olette kuulleet, mitä jäsenet ovat täällä hyvin selvästi sanoneet. Nyt on ehkä vuorossa loppukommentti tähän tilanteeseen ennen rovalla Labailia lyhyesti. Lyhyesti. Viesti on hyvin selvä. Kaikki ne, jotka puhuivat, äh, tai ainakin äh, puhuivat äh, siitä, että suuri enemmistö Euroopan unionissa vaatii toimia. Toivon, että puheenjohtajavaltio nyt ryhtyy näihin toimiin. Euroopan parlamentti haluaa asiakirjan mahdollisimman pian sisällön vuoksi ja myös siksi, että meillä on nämä oikeudelliset velvoitteet toimia asiassa. Minä todella toivon, että puolalaiset ymmärtävät asian paremmin kuin nykyinen puheenjohtajavaltio on tehnyt. Ja toivon, että viimeisen kerran nyt joudutaan tällainen turhauttava keskustelu tässä talossa käymään. Toivon, että seuraavalla kerralla sitten jo äänestetään. Kiitos. Mister... Kiitos siitä, että puhutte lyhyesti herra Romeva. Ja nyt sitten meillä on vuorossa selvitys, joka koskee yleistä tietosuojasopimusta. Tässä Rova Lebail on oikeusasioiden pääosaston pääjohtaja. Haluaisin muistuttaa, että tämä tilaisuus tapahtuu nyt suljetuin ovin, eli ne, joilla ei ole oikeutta jäädä tänne, jos he eivät ole jäseniä näissä suljetun ovin pidettävissä kokouksissa. Heitä pyydetään ystävällisesti poistumaan salista ja sitten käännyn Rova Lebajin puoleen. Tervetuloa. Tervetuloa tänne eteen puheenvuoron käyttämään. Minä sain kuulla, että me olemme ylittämässä tulkkauspalveluiden työajan, eli haluaisimme kiittää tulkkeja nyt siitä, että saimme muutaman lisäminuutin. Ja ehkä tämä kokous suljetuin ovin voitaisiin pitää ilman tulkkausta. Kiitos. Bonjour. Bonjour. Bienvenue.